Hyvää huomenta ja tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Aloitamme nyt keskustelut viisi. Jäsentä on paikalla kuusi. kuudes on tulossa tästä lakosta huolimatta. Toivotan nyt tervetulleeksi Euroopan oikeusasiamiehen Emily O'Reillyn. On hienoa, että hän on täällä keskustelemassa meidän kanssamme pyöräovi-ilmiöstä ja hänen työstään ja siitä, miten voimme tehdä yhteistyötä, miten valiokunta voi myös auttaa häntä. On siis hienoa, että olette paikalla. Arvostamme kovasti teidän työtänne ja tutkimuksianne ja sitä, että autatte myös meitä työssämme. Äh, Rova Raili, olkaa hyvä. Um, thank you, the chairman. Kiitos puheenjohtaja näistä ystävällisistä sanoista. Kiitos arvoisat jäsenet mahdollisuudesta tulla keskustelemaan jälleen kansanne siitä työstä, jota me teemme niin sanotun pyrovi-ilmiön parissa. Niin kuin tiedätte, kyseessä on se, miten EUn toimielimet ja virastot käsittelevät mahdollisia eturistiriitatilanteita, jotka voivat syntyä silloin, kun ne entiset virkamiehet siirtyvät julkisesta roolista ulkopuolelle ja kenties joskus jopa palaavat julkiseen virkaan. Syntyy myös konflikteja silloin, kun ulkopuolelta tulee työntekijöitä virkamiehen, virkamiehen rooliin monet ihmiset omassa työtilanteessaan ennakoivat muutosta ja voivat jo valmistautua rekrytointiin eu toimielinten ulkopuolella. Niin kuin aiemmin tänä vuonna totesin valiokunnassa, Todennäköisesti suuri yleisö keskittyy kovasti tähän aiheeseen tämän vuoden aikana, kun Euroopan unionissa on suuria muutoksia käsillä. Kyse ei ole pelkästään etiikasta eikä viranomaisten velvoitteesta toimia lahjomattomasti, suoraselkäisesti, vaan kyse on myös kansalaisten luottamuksesta. Tästä voisi syntyä mainevahinkoja ja myös oikeuskäsittelyjä. Katsomme, että kaupalliset salaisuudet ja se, että jos pyöräovien kautta on päätynyt kilpailijan palvelukseen tai komissiolle, niin sitten voi olla, että tästä tulee tuomioistuin käsittelyitä. Yhtä tuhoavaa luottamuksen kannalta ja myös kenties varomaksajien varojen kannalta on se, että syntyy eturistiriitoja, jotka voivat johtaa siihen, että tietoja käytetään väärin entisten viranomaisten taholta, joiden sisäpiirin tietoja verkostot kaupallisesti arkaluontoisissa EU-asioissa ovat hyvin arvokkaita myös yksityisten kaupallisten yritysten parissa. Tätä seikkaa ei voi siis jättää huomiotta, kun EU kehittyy globaalisti, erityisesti sen kauppa- ja säätelyrooli kasvaa, niin kun ajattelemme liike-elämää, niin toimielinten on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta tällaisia tappioita ei tapahtuisi. Kaupallisesti arkojen aiheiden käsittely ja tietokoneiden hakkerointi ei koskaan voi olla sallittua. Tämä johtaa välittömiin tutkimuksiin ja mahdollisesti sanktioihin. Jos katsomme asiaa tästä näkökulmasta, niin todennäköisesti ponnistellaan enemmän, jotta voidaan nykyisiä sääntöjä täytäntöönpanna. panna. Niiden tarkoitus on valvoa ilmiötä. Ensin haluaisin kiittää komissiota siitä tavasta, jolla se on rakentavasti helpottanut meidän tutkimustamme tähän mennessä. Ja hyväksyn täysin sen, että komissio toimielimenä tunnustaa sen, kuinka tärkeä tämä ilmiö on ja haluaa puuttua asiaan. Kun otamme työn laajuuden huomioon niin, ja sen, kuinka arkaluonteinen tämä kaupallinen osuus tässä on ja minkälaisessa johtoasemassa EU on, katson, että on tärkeää, että EU on globaalisti roolimalli tässä työssä. Niin kuin tiedätte, henkilökuntani alun perin perehtyi aiheeseen kymmenen yksittäisen henkilön kautta. Sitten perehdyttiin 27 tapaukseen aina vuoteen 2012 asti ja pyysimme komissiota valitsemaan täältä 15 tapausta samalta aikajaksolta. Tutkimustemme seurauksena esitimme lukuisia kysymyksiä komissiolle liittyen useisiin huolenaiheisiin. Komissio vastasi näihin kysymyksiin tämän vuoden huhtikuussa. Me analysoimme vastaukset ja laadimme suosituksemme syyskuun lopussa tänä vuonna. Suositukset sitten kahden päivän sisällä välitettiin tämän valiokunnan jäsenille. Viime kuussa sain teidän kutsunne. Haluan kiittää vielä kerran valiokuntaa ja sihteeristöä tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Suosituksissa totesin, että EUn henkilöstösäännöt tarjoavat meille oikeusperustan, jonka pohjalta voimme eturistiriitoja käsitellä EUn toimielimissä. Ja kiitän parlamentin roolia hiljattaisissa uudistuksissa, uudistuksissa henkilöstösääntöihin. Tärkeä elementti on se, että virkamiehet ovat senkin jälkeen, kun he eivät enää ole eu toimielimen palveluksessa sidoksissa velvollisuuksiinsa. Heidän täytyy toimia varovaisesti, lahjomattomasti, harkintaa käyttäen. Virkamiehet jotka aikovat hyväksyä työpaikan kahden vuoden sisällä eh, virkamiehen roolista luopuessaan, eh, ilmoittavat tästä eh, elimelle. Ja sitten kolmen vuoden aikana toimielimessä työskentelyn jälkeen toimielimellä on mahdollisuus kieltää virkamiestä ottamasta vastaan työpaikkaa, jos toimielin katsoo, että tämä johtaisi eturistiriitaan. Se voi myös asettaa ehtoja tälle työpaikan hyväksymiselle. Periaatteessa täytyy myös kieltää entisiä korkeita virkamiehiä äh, vuoden aikana työsuhteen päättymisestä lobbaustyö äh, henkilökunnan keskuudessa. Haaste toki liittyy näiden menettelyjen täytäntöönpanoon. Tutkimusten perusteella totesimme tiettyjä puutteita komission täytäntöönpanossa. Minun suositukseni keskittyy useisiin kohtiin, joissa pyydämme komissiolta toimia. Erity, esimerkiksi täytyy tehdä hyvin dokumentoituja johdonmukaisia päätöksiä siitä, miten suhtaudutaan ulkopuoliseen työhön. Meillä on myös muita komission yksiköitä, jotka täytyy huomioida tässä. Arviointi työtä tehdään virkamiesten taholta eikä oteta huomioon riittävästi virkamiesten tilannetta. Työpaikkoja hyväksytään siitäkin huolimatta, että komissio antaa kielteisen kantansa. Tämä voi johtaa kurinpitotoimiin, eläkeoikeuksien menettämiseen sekä avoimuusrekisterimerkintöihin, jotka sitten estävät lobbaustyötä jatkossa. Suositukseni vaatii myös sitä, että pitää olla lisää avoimuustoimia johtajien, pääjohtajien ja kabinetin jäsenten osalta. He ovat korkeita virkamiehiä, joilla on erityinen vastuu. Tämä ei ole pelkästään minun näkemykseni, vaan se tunnustetaan myös henkilöstösäännöissä uusitussa muodossaan. Vetoan komission, jotta se internetissä julkaisisi ne tiedot korkeista virkamiehistä, jotka tekevät ulkopuolella töitä, nimet, heidän yksityiskohtaiset tietonsa komission työstä ja ulkopuolisesta työstä ja ne ehdot, joita heihin, heihin noudatetaan ja minkälaisia mahdollisia eturistiriitoja syntyy. Tämä järjestelmä on jo käytössä ainakin yhdessä jäsenvaltiossa ja sen hallinnossa. Toivon, että komissio käyttää tilaisuutta hyväkseen ja valvoo itse aloitteellisesti yksityiskohtaisten tietojen julkaisemista, eikä niin, että kohtia sitten muut kolmannet osapuolet julkaisevat niin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Pyydän komissiota ilmoittamaan minulle, jos on poikkeustapauksia, ja joissa yksityisistä, yksityisyyssyistä, henkilötietosuojasyistä ei julkaista tietoja. Yleisesti katson kuitenkin, että julkinen etu näissä tapauksissa on tärkeämpi kuin henkilötietojen yksityisyyssuoja. Suosituksissa on myös kaksi muuta tärkeää seikkaa. Niin kuin tiedätte, missä tahansa modernissa demokratiassa kansalaisyhteiskunnalla on hyvin tärkeä rooli. Tässä suosituksessa me vetoamme komissioon, jotta se käyttäisi hyväkseen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia, kansalaisjärjestöjä, avoimuusryhmiä, jotta tätä ilmiötä voidaan valvoa. Kansalaisyhteiskuntaryhmittymien mukana olo voi tarjoa, tarjota arvokkaan näkökulman tähän ilmiöön. Toinen tärkeä elementti on se, että muistutamme komissiota niistä velvollisuuksista, joita oikeusasiamiehellä on. Voin kutsua virkamiehiä kuultavaksi. Jos kuultavaksi kutsutaan virkamies, niin hänellä on edelleenkin luottamuksellisuusvelvoite, joka hänen pätee. Olen ollut toistuvasti tyytyväinen siihen, että EUn toimielinten palveluksessa olevat virkamiehet ovat todella korkeamoraalisia ja lahjomattomia, mutta toki täytyy nostaa esille se, että kova työ ja lahjomattomuus virkamiesten keskuudessa ei saa tulla vaarannetuksi niin, että jotkut harvat kollegat vaarantavat tämän ja haavoittavat luottamusta suuren yleisön keskuudessa ja tekevät hallaa EUlle. Komission pitää vastata minun suosituksiini vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Komission puheenjohtaja Juncker ja varapuheenjohtaja Timmermans ovat antaneet myönteisiä kommentteja avoimuuteen liittyen ja avoimuusrekisteriin liittyen ja eturyhmien vastaanottamiseen liittyen. Tämä on tervetullutta. Näin ollen toivon, että jatkossakin teemme hyvää yhteistyötä tässä tärkeässä aiheessa. Minä ja oma henkilökuntani ovat aina valmiita keskustelemaan komission kanssa ja puuttumaan yhdessä näihin kysymyksiin. Kiitos arvoisat jäsenet jatkuvasta tuestanne. Kiitos. Vielen Dank, Frau. Kiitos Emily O'Reilly. Tämä oli hieno alustus tähän aiheeseen. Kiitämme teitä siitä, että panette täytäntöön sen, mitä me täällä haemme takaa. Talousarviovaliokunta viime kaudella vaati juuri muutoksia eturistiriitaa tapausten käsittelyyn ja vaati pyöräovi ilmiön suhteen tiukkoja sääntöjä, eikä se ollut yksinkertaista työtä. Täytäntöönpanon kysymys on hyvin tärkeä ja meidän pitäisi todellakin huolehtia siitä nyt yhä paremmin. On siis kysyttävä, miten täytäntöpana toimia. Meillä ei, ei ole siihen vaikutusta, sillä meidät suljettiin pois henkilöstösääntöjen ö, loppuvaiheesta, sen käsittelystä. Me kuitenkin pystyimme puuttumaan hyvin harmilliseen seikkaan, nimittäin siihen tapaukseen, että, että asianajaja, joka, joka on, on, työskentelee tupakkateollisuuden parissa, on myös eti, oli myös etikomitean puheenjohtaja. Tämä, tämä ongelmatapaus pystyttiin poistamaan. Ja nyt sitten Dennis de Jong on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Inge, and... Kiitos Inge ja kiitos. Suuret kiitokset oikeusasiamiehelle tästä erittäin näistä hienoista suosituksista. Todella pidän näitä tervetulleena. Tämä on tärkeä alue ja tämä on alue, kun ajatellaan julkista mielipidettä, niin niin me yleisö on hyvin epäileväinen sen suhteen, mitä täällä Brysselissä tapahtuu ja mitä avoimemmin toimimme, sitä parempi tilanne on. Ja voin kyllä puhua hyvin lyhyesti näistä suosituksista. Minusta ne on erittäin hienoja ja toivon ja odotan, että uuden komission myötä tähän asiaan pureudutaan, että me otetaan mukaan ja parlamenttina voisimme tätä menettelyä tukea. Tämähän toki koskee lähinnä henkilökuntaa, joka oli myös kanteluiden kohta tavoitteena, mutta haluaisin kertoa jäsenille, että tällä viikolla lähetimme kirjeen samanhenkisille äh, mepeille. Mepeiltä, äh, tämä on aika pitkä, aika suuri meppiryhmä samanhenkisiä äh, jäseniä, jotka lähettivät kirjeen niin Junckerille, jotka haluavat edesauttaa avoimuus- ja lahjomattomuuskysymyksiä. Haluaisimme kuukauden loppuun mennessä saada aikaan tällaisen pysyvän ryhmän, jossa on todella paljon niin parlamentin jäseniä, jotka haluavat tehdä työtä avoimuuden ja lahjomattomuuden puolesta. Ja myös oikeusasiamies on tässä hyvällä mukana. Junckerille sanon, että myös komission jäsenten osalta, ja tietenkin myö, erityisesti silloin, kun komission jäseniä muutetaan, on tärkeää katsoa, kuinka toimitaan. Olisi, haluaisimme muun muassa laajentaa tätä jäähdyttelyajan jaksoa kolmeen vuoteen esimerkiksi. Minulla on yksi kysymys oikeusasiamiehelle. Olemme hyvin huolissamme tästä nykyisestä tilapäisestä eettisestä komiteasta edistyy komissaarien ja henkilöstön korkean moraalinen osalta olisi hyvä, että meillä olisi ulkopuolinen riippumaton elin, joka hoitaisi nämä tehtävät. Haluaisin tietää, mitä oikeusasiamies tästä ajattelee. Rova Oraili, olkaa hyvä. And, uh, and thank you. Kiitos herra de Jong. Kiitos siitä, että kittelitte suosituksia ja siitä, että tarjoudutte yhteistyöhön ja antamaan apua. Mielelläni seuraan pysyvän MEPPI-työryhmän jatkotyötä. No niin, tämä tilapäinen eettinen komitea on juuri se ryhmittymä, joka antaa neuvoa komissiolle silloin, kun on kyse ulkopuolisista työtehtävistä. Aivan niin kuin johdassani totesin, nyt elämme kriittistä vuotta. Komissio muuttuu, vanha siirtyy syrjään ja uusi astuu virkansa. Muutoksia on tulossa aivan pikapuolin uudelle komissiolle. Välitän viestin ja myös tälle tilapäiselle eettiselle komitealle, että oikeusasiamiehenä seuraan sitä, mitä tulevan vuoden aikana tapahtuu. Autan heitä heidän tekemässään työtä, työssä ja annan neuvoa sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, että eturistiriitoja ei syntyisi. Mutta ilmoitan kyllä, varoittelen heitä siitä, että seuraan heidän työtänsä ja aion todella valvoa, mitä tapahtuu niissä tapauksissa, kun virkamiehiä pyrkii ulkopuolisiin tehtäviin. Vuoden lopussa aion sitten antaa oman katsaukseni siitä, mitä on tapahtunut. On hyvin tärkeää, että komissio, komission jäsenten tasolla ja myös virkamiesten tasolla on todella tietoinen siitä, mitä tapahtuu aivan eturintamassa – Olemme kaikki lukeneet European Voicesta ja muista tiedotusvälineistä siitä, mitä on tapahtunut korkeiden virkamiesten tapauksissa silloin, kun he ovat siirtyneet yksityiselle sektorille näitä katsauksia on kirjoitettu, ei aina niinkään hyvin perehtyen asiaan. Eli komissionkin tai minkä tahansa toimielimen intresseissä on itse päästä kertomaan, mitä on tapahtunut. Ja tästä syystä pääsuositus niiden suositusten joukossa, jotka olen esittänyt, liittyy nimenomaan tähän internet-toimintaan niin, että ihmiset voisivat itse arvioida ja toimia aloitteellisesti. Tässä on myös mahdollisuus komissiolle itselleen osoittaa, mitä se tekee, että se todella analysoi syvällisesti sitä, mitä tutkittava henkilö tekee ja miten osoitetaan järkevä toi, toiminta. Ja jos sitten rajoituksia syntyy virkamiehen työlle, niin tämäkin pystytään perustelemaan. Frau Kollegin Ajala Sender. Seuraavaksi Ajala Sender. Onko hyvä? Kiitoksia. Haluaisin onnitella teitä ja kiittää oikeusasiamies on reiliä siitä, että hän on täällä kanssamme. Haluaisin kiittää näistä tiedosta ja ponnistelusta hyvästä työstä, jota olette tehneet. Siitä on ollut vaikutusta muun muassa tässä pyöräovi kysymyksessä. Haluaisin esittää kysymyksen muutamasta asiasta. Haluaisin sitä sanoit aivan oikein, että virkamiesten henkilöstö säännön osalta on sanottava, että siinä on merkittävällä tavalla vaatimuksia. Haluaisin nyt kysyä, jos voisimme Tavanilla voitaisiin vertailla tilanteita. Tehän sanoitte, että euroskeptikot esimerkiksi eh, kritisoivat kaikkia virkamiehiä, vaikka suurin osa heistä tekevät täällä hyvää työtä päivittäin. Haluaisin tietää, voisiko meillä tällaisia vertailuja, koska usein käy niin, että löydämme lehdistöstä tietoja. Yksi tai kaksi tapausta on tullut isä esille ja sitten kuitenkin loka heitetään kaikki, koko virkamieskunnalle. Olisi hyvä tietää, millä kapasiteetilla tällaisia käytännössääntöjä sovelletaan jäsenvaltioissa. Ei, tämä olisi tärkeää, ettei kaikki viranom- virkamiehet täällä kärsisi moraalisesti. Heillä, heidän palkkojaankin on jo laskettu ja lisäksi on käynyt niin, että yhden tapauksen takia lokaa heitetään kaikkien päälle. Sitten meillä on jotakin ongelmia, jotka liittyvät eurooppalaisten eri viranomaisten tilanteeseen esimerkiksi ilma- ja ilmailuturvallisuus ja rautatieturvallisuus, näiden alojen asiantuntijat eivät ole akateemisesta, vaan teollisuuden maailmasta, koska insinöörit, jotka tekevät työtä lentokoneiden ja jonojen kanssa, ovat aina, jotka pystyvät tässä toimimaan. tässä asiassa on nopeasti, proaktiivisesti päästy sopimukseen, mutta on totta, että tähän, tähän liittyy pieni ristiriita. Miten saadaan parhaat asiantuntijat niin, että samalla varmistetaan, että tällä kokemuksella, tähän kokemukseen ei liity mitään pyöröovi äh, ilmiöitä. Kuitenkin näitä henkilöitä tarvitaan, koska yliopistomaailmasta näitä henkilöitä ei löydytä. Sitten haluaisin tietää kantanne nyt esimerkiksi komissaari kuulemisissa omasta maastani tuli eh, tämä komissaari ehdokas Kanjete, jolla oli aivan etukäteen jo tiedossa selkeitä eturisti riitaongelmia tässä parlamentissa sovellettiin suppeasti komissaarien sääntöjä ja Junckerin toiminta oli toisenlainen, niin haluaisin tietää, onko säännöt riittävät niin, että, että päätökset, joita komissaari tekee, kun päätökset kuitenkaan koskevat myös hänen perhettään suoraan, koska hänen perheen jäsenillään on vielä suoria yhteyksiä öljyteollisuuteen. Me kaikki me tiedämme nämä asiat. Oletteko sitä mieltä, että tässä on asianmukaisesti sovellettu sääntöjä vai onko niin, että olisi parannettava merkittävästi komissaarien näitä käytännössääntöjä jo etukäteen eikä vain jälkikäteen. Muchas gracias, señora Sander. Um, Kiitoksia, Rova Ajala Sander. Course, uh, right. Niin, koko Euroopassa on tietysti eri standardeja eturistiriitojen ja avoimuuden suhteen. Minun näkökulmani on se, että komission pitäisi käyttää mahdollisimman korkeita standardeja, kaikista korkeimpia ei pitäisi käyttää kompromisseja. Jos komissio tekee työnsä hyvin ja käyttää, noudattaa tällaisia standardeita, standardeja, se voi olla esimerkkinä muille virastoille sen suhteen, minkälaisia standardeja pitäisi noudattaa. Mitä tulee euroskeptikoihin ja siihen, että saattaa olla muutama mätä omena joukossa – Niin, oli mielenkiintoista eilen, kun keskustelin tästä kokouksesta kollegoideni kanssa. Keskustelimme näistä suosituksista ja minä mietin sitä, minkälaisen vastauksen saamme näihin suosituksiin. Haastavin suositus on se suositus, että kyseisten henkilöiden nimet pitäisi verkossa paljastaa. Toiset saattavat pitää tätä yksityisyyden suojan rikkomisena, mutta toiset sanovat taas, että tämä on yleisen edun mukaista, mikä on minunkin mielipiteeni. Mm, mutta mielenkiintoista kyllä, jotkut kollegat, jotka ovat epämuodollisesti puhuneet eh, näistä asioista ja puhuneet myös komission virkamiesten kanssa, nämä kollegat sanovat, että kun käydään epämuodollisia keskusteluita komission virkamiesten kanssa, he sanovat, että tämä on hyvä idea, sillä he haluavat, haluavat että että päästään eroon niistä virkamiehistä, jotka antavat muille virkamiehille huonon maineen. Toivottavasti tämä epämuodollinen mielipide tai kanta sitten leviää koko organisaatioon. Puhumme myös yhdestä jäsenvaltiosta, nimittäin ystävällisestä kuningaskunnasta, jossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa paljastetaan nämä nimet, e, jos käy ACOBA, ACOBA nettisivulla, nämä e, virkamiesten tiedot siitä, mitä he ovat tehneet, mihin yritykseen he ovat siirtymässä. Ja, ja sitten myös näkee, minkälaisia rajoituksia tälle toiminnalle on, on määritelty. Tämä on yksi esimerkki tällaisesta järjestelmästä, varmasti muissakin maissa sellaisia on. Mutta mitä, mikä järjestelmä sitten onkaan kyseessä, niin komissiollahan on etu, etusijan rooli ja siksi komissio on käytettävä korkeimpia standardeja. Usein tarvitaan myös teollisuuden edustajia tiedon saamiseksi ja neuvojen saamiseksi ja on vaikeaa saavuttaa tasapainoa niin, että voidaan käyttää tätä asiantuntijoita ja taata samalla se, ettei vaikuteta asioihin omien intressien tai tietyn yrityksen intressien mukaisesti. Toteutan tällä hetkellä myös tutkimusta asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja, ja tämä on yksi aihe, joka on esillä. Toivottavasti kun saan tämän tutkimuksen tehtyä, niin voin vielä antaa parempia tietoja tästä, tästäkin aiheesta. Ja sitten komission jäsenet, komissiohan on nyt, komissio on tullut hyväksytyksi parlamentissa, jos huolenaiheita tulee, jotka liittyvät eturistiriitoihin, niin silloin niistä voidaan kannella ja tämä, tämä asia tutkitaan, mutta tällä hetkellä komission jäsenet on nimitetty mutta jos ongelmia tulee, ne voidaan tutkia. Kiitos. Kollega Scholtes. Kollega Soltes. Hvala za besedo. Eh, hvala za odlično eh, Puheenjohtaja. Kiitos erinomaisesta katsauksesta, rouva O'Reilly. Totesitte, että Euroopan komission huomattava ohjenuora sääntö on avoimuus, läpinäkyvyys. Se on juuri sellainen arvo, johon me kaikki pyrimme. Minua kiinnostaa oikeastaan seuraava kysymys. Kun ajattelemme TTIP-sopimusta, niin oikeusasiamiehen rooli tässä kysymyksessä – kun korostamme ihmisten oikeutta saada tietoa. Tämän oikeudenhan tulisi mennä suuryritysten oikeuksien ohitse sen suhteen, että ne eivät paljasta neuvottelujen sisältöä. Tässähän ihmisoikeudet saattavat jatkossa vaarantua. Haluaisinkin kysyä, minkälaisia menettelyjä on otettu käyttöön, jos sellaisia on otettu käyttöön, jotta voidaan varmistaa, että avoimuus neuvotteluissa silloin, kun komissio neuvottelee tästä transatlanttisesta sopimuksesta toteutuisi ja mitä voimme odottaa, olettaa tapahtuvan, jotta suuryritykset eivät sitten polje ihmisoikeuksia ja tavallisten ihmisten oikeuksia vain pääomien nimissä. Um, thank you very much indeed, Mr. Salthouse, for that question. Kiitoksia, herra Salthouse, tästä kysymyksestä. TTIP on asia, johon olemme kiinnittäneet paljon huomiota. Tämä on hyvin syvällinen merkittävä kysymys meille kaikille. Tällä hetkellä minulla on suosituksia, mutta ennen kuin komissio niin komissio tarvitaan avoimempia säännöksiä. Tein suosituksia myös neuvostolle, jotka koskivat neuvottelumandaatin julkaisemista. Se johtuu oman virastoni työstä. Toki monet muutkin toivoivat julki, tietojen julkistamista. Uskon, että tämä, ei, tämä julkistaminen ei johtunut mihinkään kaaukseen, koska toimittiin avoimesti ja eh, ne tiedot olivat julkisia olleet jo aika kauan. Minä halusin tehdä selväksi sen, että komissaarit ja muut, joita joita kiinnostaa saada aikaan kunnon kauppasopimus, tekevät itselleen palveluksen, jos tai huonon palveluksen, jos ihmiset ajattelevat, että he piilottelevat jotakin. Usein nämä tiedot ovat aivan harmittomia ja jos ne vain julkistettaisiin, niin ihmiset olisivat paremmin perillä. Kun olin Irlannin komissaari, sanoin usein, että tiedon vapauttamisen säännöillä ei ole tarkoitus aiheuttaa harmia. Ei millään avoimuussäännöksillä ole tarkoitus tehdä harmia. Pyydän, että komissaarit keräävät tai ensinnäkin julkistavat rekisterit, jotka he ovat jo julkaiseet yksittäisesti rekisterien varten. Olen myös pyytänyt, että kerättäisiin tällainen asiakirja rekisteristä ei eli koko asiakirjasta, vaan kuvauksesta, mistä on kysymys, niin että e, yleisö voi nähdä, mitä siellä on. Olisi myös toimittava proaktiivisesti ja varmistettava se, että, että kun kokoonnutaan tiettyjen henkilöiden kanssa, niin näistäkin on rekisteri olemassa. Erilaisia huhuja on kuulunut siitä, että tiettyille tahoille on annettu pääsy rekistereihin muille ei, mikäli komissio vahvist, haluaa vahvistaa yleisön luottamusta tässä harjoituksessa, niin on tärkeää, että tällainen keinottelu tuomitaan. On toimittava mahdollisimman proaktiivisesti komission oman intressin mukaisesti ja myös TTIP-neuvottelujen edun puolesta. Omaani, oman maani ja varmaan monet muut alueet, joissa lama oli paha, tilanne sellainen, että ihmiset ovat hyvin skeptisiä suhteessa omaan hallituksensa, kun ajatellaan tätä talouslamaa. Ja kun ihmiset ovat skeptisiä, he menettävät luottamukseen hallintoon ja yhteisen hyvään. Hallinnoilla on varmasti vielä pitkä tie kuljettavana ennen kuin nähdään, kuinka avoimuudella voitaisiin todella merkittävästi vahvistaa yleisen luottamusta käsittää Muistaakseni tämän kuun lopussa komissio toimittaa minulle oman arvionsa ja vastauksensa näihin suosituksiin, joita olen esittänyt, niin että neuvottelusta saataisiin avoimemmat. Kiitos. Minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron. Tietosuojasta olemme puhuneet jo usein tietosuojaa käytetään suojakilpenä. Tämän näimme Olafin tapauksessa, jossa valvontakomitea ei saanut pääsyä tiettyihin asiakirjoihin. Sanottiin, että no tietosuojaa tässä loukataan. Ja mehän näimme myös, että tietosuojaa käytetään myös pääargumenttina, kun yritetään muut, estää muutokset Eli miten te näette tämän tilanteen ja onko teillä myös yhteyksiä tämän, tästä syystä tietosuojavaltuutettuun? Ja toinen kysymykseni, hyvät kollegat, me aiomme myös antaa tästä vielä tietoja, nimittäin henkilöstösääntöjen oikeudellisesta säännöstä artiklassa 11.2 henkilöstöviranomaisen pitää tutkia, onko kyseisellä henkilöllä eturistiriita. Ja sitten jos työpaikan hakija ei anna tietoa, niin henkilöstöviranomainen ei tee omat, omia tarkastuksia. Onko näin? Se olisi kysymykseni. Ja sitten tässä artiklassa sanotaan myös, että jos henkilö on ollut virkavapaalla ja tulee takaisin. Tiedän esimerkiksi, että virkavapaalla tietyt henkilöt ovat tehneet tupakkateollisuudelle töitä. Pitääkö tällaisista toimista ilmoittaa ja miten näitä tapauksia tarkastetaan? Tämä oli siis artikla 11 ja artikla 16 taas. Siinä sanotaan, että e, päätös tarkastuksesta virasta lähtemisen jälkeen Siinä noudatetaan myös tietosuoja-asetusta, eli tietysti kaikki viranomaiset tai tahot kertovat pyöräilmiö, pyöräovi-ilmiö tarkastuksista, mutta en ole tällaisia raportteja vielä nähnyt, mitä me voisimme tehdä tilanteen parantamiseksi ja läpinäkyvyyden edistämiseksi tällä tärkeällä alalla tällä tärkeällä alalla, joka koskee myös meppejä. Ja 25. helmikuuta 2014 komissio teki tällaisen päätöksen, ja tämä voin antaa myös kollegoille, että tällainen päätös ö, näyttää tältä, joka se on käsissäni tässä. Hyvin mielenkiintoinen asiankirja. Suosittelen tätä luettavaksi kaikille. Siinä on mustattu monia kohtia. Ja tämä osoittaa, että käytän, komission jäsenten nyt eivät toimi. Tässä vuoden 2009 komission jäsen on ottanut tietyn viran vastaan ja komission jäsen on ottanut tietyn viran vastaan eikä ole ilmoittanut tästä toimesta. Ja tämä, ol, tämä tuolloin, tuolloin olisi ollut itse asiassa kiellettyä. Ja tässä sanotaan, että, että pääsihteerille ja oikeusasiamiehelle on ilmoitettu tästä asiasta. Toivottavasti tämä ei ole mennyt postis, sisäisessä postissa hukkaan tämä ilmoitus. on käynyt joskus. Kysymykseni on siis, että miten mielestänne tämä komission käytännössääntö toimii pyöräviilmiön ilmiön suhteen? Mikä on arvioinne? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja näistä kysymyksistä. Tietosuojaan liittyen olen uutena tulokkaana toimielimissä havainnut sen, että tietosuojaa saatetaan käyttää tiettyjen tietojen suojaamiseen ja kuinka validi ratkaisu tämä sitten on. Jos tästä nyt otetaan omasta maastani niin helppo esimerkki ja muistakin maista, niin olisi tavallinen käytäntö nimetä virkamies esimerkiksi, jos vaikkapa tutkittaisiin tietyn tyyppisiä tapauksia niin, että yksityiskohtaisesti tuotaisiin esille, kuka on ollut mukana tutkittavassa tapauksessa. Nämä henkilöt eivät toimi henkilökohtaisessa oma, ominaisuudessaan, vaan virkansa puolesta ja sen takia heidät nimetään. Käsittääkseni EU-ssa kyseessä olisivat henkilökohtaiset tiedot ja tietosuoja pätisi. Nythän tilanne on ollut aika lailla epäselvä tietosuojavaltuutetun nimittämisen osalta ja toivon, että tämä todella saadaan nopeasti eteenpäin kunhan henkilö on sitten asettanut virkaansa, niin toivottavasti pääsemme samaan rakennukseenkin ihan fyysisesti, niin sitten olen ihan muutaman portaan päässä henkilöstä ja voin tavata hänet mahdollisimman pian. Ja sitten voimme pohtia minun vaikutelmiani niistä tapauksista, joita olemme käsitelleet, ja pyrkiä pääsemään yhteisymmärrykseen uuden virkamiehen kanssa kysymyksestä. Tämä on minusta ongelma ja ei voi olla niin, että tietosuojaa käytetään väärin ja ikään kuin peitellään tai suojataan epäasiallista käytöstä. Virkamiehillähän on velvoite raportoida ulkopuolisesta ammatillisesta toiminnasta. Tästähän te esititte kysymyksen, kuinka syvällisesti tutkimuksia voidaan tehdä. Pitääkö komission ikään kuin tehdä poliisityötä tutkimuksissaan? Pitääkö selvittää kaikki pienetkin yksityiskohdat jokaisen yksilön toiminnasta? Kun me teimme tutkintojamme, tutkimuksiamme, niin se, että virkamies voi siirtyä esimerkiksi uuteen työpaikkaan tai pitää virkavapaata ja lähteä uudelle alalle, eh, mahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Me toteamme komissiolle, että siellä täytyy olla itse paljon aktiivisempi, kaivella asiaa, selvittää, jos tämä työ aiotaan kunnolla hoitaa. Alustuksessani totesin, että joissakin tapauksissa tutkimus tai luvan myöntäminen virkamiehelle tapahtuu sellaisessa piirissä, joka on ollut hyvin läheisessä yhteistyössä kyseisen lähtien kanssa. Tässä tulee inhimilliset tekijät mukaan kuvioon, eli ei kukaan halua olla ikävä sellaisen kanssa, jolta kenties on otettavissa ylennys. Täytyy huomioida myös tällaiset inhimilliset seikat, ovatko nämä henkilöt olleet tekemisissä lähtijän kanssa työelämässään. Uskon, että komissio kyllä aikoo ilmiöstä päästä eroon mahdollisuuksien mukaan, mutta tietojemme mukaan tahto ja sen toteuttaminen välttämättä ei, ei niinkään näyttäydy vahvana. Suositusten pohjalta minä itse ja kollegani aiomme toimia vielä aloitteellisemmin. Me aiomme tutkia yksittäisiä tapauksia vielä syvällisemmin ja seuraamme sitä, mitä komissio tekee sekä entisten komission jäsenten suhteen ja myös virkamiesten suhteen. Me itse sitten vuoden lopulla annamme kertomuksen siitä, mitä on tapahtunut. Komissiossa on kyllä yhteinen yhteisymmärrys tästä asiasta, mutta kyllä viestin täytyy tulla aivan huipulta ja tätä kautta se saadaan välittymään aivan alas saakka hierarkiassa. Mikäs kysymys vielä oli? Oh yeah. The commissioners. Yes. Yeah.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 kriittistä tietoa on aika lailla tässä poistettu. Aiemmin tänä vuonna ja tuossa aiemminkin totesin, että aivan niin kuin De Jong ja hänen kollegansa, jotka haluavat saada aikaiseksi tämän kriittisen massan meppejä ja viedä asiaa eteenpäin. Jos huomioimme kaikki komission uuden komission antavat kommentit avoimuudesta. Nyt todella on se hetki, jolloin kaikki voivat osoittaa, mitä tämä tarkoittaa käytännön työssä. Minun oma tutkimukseni on, on hyvin oikea-aikainen ja teidän työnne ja De Jong, teidänkin työnne on todella oikea-aikaista. On tärkeää, että komissio ei näe meitä ikään kuin vihamielisinä toimijoina. Mehän kaikki teemme työtä saman tavoitteen eteen. Monet virkamiehet, suurin osa todella tekee lahjomattomasti työtään ja me kaikki haluamme päästä samaan tavoitteeseen. Kiitos. Haluaisin vielä kiinnittää huomioon yhteen ongelmaan. Minähän olen esittelijä näissä tässä varainhoitoasetuksessa. Me näemme, että on konflikteja EU-varojen suhteen. Jäsenvaltioissa on hallinnossa ihmisiä tai hallituksessa jopa e, ihmisiä, joilla on yrityksiä, jotka saavat EU-tukea. Me siis tarvitsisimme EUn laajuisen säännöstön e, näistä eturistiriidoista, jotta, jolla voitaisiin sulkea pois tällaiset tapaukset. Ja kaikki tämä pätisi kaikkiin hallituksen jäseniin kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä on kyse myös kulttuurisista eroista. Olisi hyödyllistä, jos te voisitte vielä sanoa mielipiteenne tällaisiin tapauksiin ja miten ne voitaisiin ratkaista. Mehän, meillähän on kaikilla sama tavoite. On hyvin valitettavaa, että ihmiset, jotka, jotka taistelevat läpinäkyvyyden puolesta, nähdään usein ongelmana eikä osana ratkaisua. Toivottavasti uuden komission kanssa päästään parempiin tuloksiin, mutta tällaiset uudet poliittiset voimat, jotka ilmestyvät tietyissä jäsenvaltioissa ja joilla on myös paljon omaisuutta ja jotka myös käyttävät EU-varoja. Tämä on ongelma tietyissä jäsenvaltioissa, johon pitää kyllä puuttua. Ja talousarvion valvontavaliokunnassa järjestetään kuuleminen, jos parlamentin hallinto sen sallii yhdessä muiden valiokuntien kanssa haluamme pitää tästä asiasta kuulemisen ja kuulla myös teitä. Kuulemisen otsikkona on jotain sen muotoista kuin mit, miten voimme tehdä kaikista rakenteista vielä näkyvämpiä, läpinäkyvämpiä. Meillä on jo ehdotuksia, otsikkoehdotuksia ja toivottavasti saamme tämän kuulumisen järjestettyä hallitusten jäsenten eturistiriitojen suhteen tarvitsisimme kyllä teiltä vielä neuvoja. Um, thank you very much, Matt. Kiitoksia Rova Gressle. Minulle on aina suuri ilo, että tulet tähän valiokuntaan ja olen useaan kertaan sanonut, kuinka paljon arvostan yhteistyötä, jota meillä on, mutta uskon, että yhdessä voimme saada aikaan enemmän kuin yksin. Teillä on teidän oman näkemyksenne, minulla on omani, ja jos me yhdistämme voimamme, voimme saavuttaa suuria tuloksia. Luulen, että tästä asiasta paljon on poliittisissa käsissä, eli parlamentilla, ehkä komissiollakin. Yksi asioista, joita olen jo heti tehnyt, koskee sitä, että pyrin toimimaan strategisemmin asioista, asioiden kanssa, joita käsittelen. Haluan tarkastella, mitkä ovat tärkeimpiä, mitkä ovat yleisölle tärkeimpiä Tänään olen ollut, ottanut muistiin teetipasien ja asiantuntija kysymyksiä, että mikäli asiat koskevat minun valtuuksia, niin olen iloinen, jos voin niitä hoitaa sitten hyvin yleisellä tasoilla. Mikäli on selkeitä yksittäisiä huonon hallinnon tapauksia, jotka liittyvät avoimuuteen, etiikkaan tai muuhun, niin silloin tietenkin voin käsitellä näitä tapauksia ja mielelläni tulen tähän valiokuntaan tai muihin valiokuntiin keskustelemaan omista näkemyksistä niitä koskien. Kiitos. Rova Ajala Sender vielä, olkaa hyvä. Kiitoksia olen aivan yhtä mieltä kanssasi tästä viimeisestä ehdotuksesta koskien jäsenvaltiota. Tämähän olikin ensimmäinen kysymykseni koskien näitä virkkamiehiä. Esa on todella, en halunnut laskea Standard vaan Financial Times tai muut lehdet mustamalla että EUn virkamiehiä samalla tavalla voitaisiin käsitellä muitakin virkamiehiä ja hallituksen vastuuhenkilöitä. Haluaisin puhua vielä Espanjassa ajankohtaista asiasta. Avoimuus on toki tärkeä, mutta sitten ei ole enää mitään hyötyä. Sekä oikeudellisten asioiden valiokunta, kuten myös Transparency, eli osoittivat, että kun, mitä tulee tähän komission ja jäsenen Ares Jeteen, niin Eh, kaikki kyllä tietävät, että, että öljyyhtiön vastuu on, hän on antanut eh, langolleen, mutta eihän siitä ole mitään hyötyä, jos ei sen jälkeen ryhdytä mihinkään toimiin eikä vastuuta kannata. Toki aina puhutaan avoimuudesta niin kuin se olisi itsessään eh, ratkaisu. Sehän ei ole näin, vaan se on väline, jolla voidaan sitten mennä eteenpäin ja tarvitaan säännöksiä avoimuuden ansiosta. Tiedämme, mitä tämä herra on tehnyt, mutta jos kukaan ei tämän jälkeen ryhdy mihinkään, häneltä hän kysyttiin sata kertaa, onko, hänen, onko hän siirtänyt tehtävät tässä yhtiössä langolleen, niin eikä hän vastannut todella, ei minulla tässä asiassa avoimuus auta ollenkaan, vaan se, että esimerkiksi Juncker tai tämä parlamentti olisi asiassa päätynyt toiseen päätökseen, mutta mehän tiedämme, mitkä enemmistö tässä parlamentissa, vaan avoimuus on todellakin vain väline. Se ei ole mikään yleislääke kaikin ongelmiin. Se on vain ikään kuin lasi, jonka läpi, läpi näemme, mitä tapahtuu. Tämän jälkeen on ryhdyttävä toimiin, on sovellettava sääntöjä tai muita sääntöjä. Ei minua yhtään lämmitä se, että tiedän, kenelle hän on nämä osakkeensa myynyt. Yeah, um... niin, kuten sanoin aikaisemmin, ei olisi sopivaa kommentoida yksittäistä tapausta, koska asiasta ei ole tehty, tehty kannetta, mutta yleisellä tasolla olen samaa mieltä. Läpinäkyvyys ei ole mitään sana helinää, mutta valitettavasti olen tarpeeksi kokenut jo tietämään, että hallitukset liikahtavat vain silloin, kun painostusta on tarpeeksi ja tämä myös vaatii kulttuurillista muutosta. Eilen näin, kun tuli parlamenttiin, että avoimuusrekisteriä allekirjoittamaan oli menossa pitkä jono ihmisiä. Ja tämä on kulttuurinen muutos. Tämähän on edelleen vapaaehtoista tämän rekisterin allekirjoittaminen, mutta silti monet sen tekevät, eikä tämä tapahdu mistään hyvän tahtoisuudesta, vaan se johtuu siitä, että, että suuri osa ihmisiä myös komissiossa ollaan haluttu muuttaa asiaa. Ja, ja varmasti avoimuusrekisteri tulee jossain vaiheessa pakollinen ja varmasti se siirretään koskemaan myös neuvostoa, ei pelkästään komissiota. Jos voimme saavuttaa asetetut tavoitteemme tämä valiokunta ja minä myös. Jos voimme saavuttaa tavoitteemme avoimuuden lisäämiseksi sillä tuloksella, että EU on paremmin toimiva, sellainen, johon kansalaiset voivat luottaa enemmän, niin silloin myös teidän toiveenne varmasti samalla tulevat vastatuksi ehkä seuraava komissio tai sen, sen jälkeinen komissio. Ehkä sitä varten on uudet säännöt tai ehkä parlamentti saa vielä suurempaa valvontavaltaa. En tiedä, mutta näin kyllä, että on merkkejä kulttuurisesta muutoksesta, sillä ihmiset vaativat tätä ja yhä useammat ihmiset yhä kovemmalla äänellä vaativat tätä Kiitos. Kiitos. Juuri tämä valiokunta komission käytännön sääntöjen ensimmäisessä uudistamisvaiheessa ö, ei puhunut pelkästään perheestä, vaan myös partnereista ja, ja lapsista. Ö, eli täm, emme tätä laajempaa käsitettä saaneet vietyä läpi tässä talossa. Ja, ja ajattelen, että tämä johtuu siitä, tämä johtuu siitä, mitä filosofiaprofessori aina sanoi, että saattaa olla oikeassa, mutta muut eivät sitä tunnusta. Ja jos taistelee avoimuuden puolesta ja tästä Rouva Ajala Sender on oikeassa, niin silloin pitää myös ajatella täytäntöönpanoa toteutusta. Eli meidän pitää käyttää läpinäkyvyyttä siihen, että vetoamme ihmisiä luottamaan tähän järjestelmään, joka ei vaikuta läpinäkyvältä. Eli meidän pitää siis estää se, että virkamiehet siirtyvät vihollisleiriin. Kiitos Rova Raeli, Varmasti näemme vuonna 2015 teidät täällä uudelleen. Kiitos paljon. Vielen Dank und äh, was das Statut betrifft, wir werden dann Mitä tulee henkilöstösääntöihin nämä artiklat, valitettavasti vain englanniksi tosin, mutta Voitte, voitte omat eh, kieliversionne kyllä etsiä sitten, mutta nämä artiklat lähetämme kaikille jäsenille. Ja sitten siirryn seuraavaan esityslistan kohtaan. Erityiskertomus numero 11 2013 bruttokansantuloa koskevien tietojen laadun parantamisesta. Ja tämähän aiheutti paljon hälinää neuvostossa. Bart Stais on tästä esittelijämme tätä, onko tämä erityiskertomus jo esitelty? Bart Staes saa nyt oman asiakirjansa esitellä. Mm, Kiitoksia puheenjohtaja, kiito, hyvät kollegat. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on jo esitelty täällä aikaisemmassa kokouksessa. Minulla, minä olin tuolloin laatinut työasiakirjan, jonka toimitin teillekin koska tässä oli vielä on tiettyjä asioita, joista piti keskustella komission ja Eurostatin kanssa. Ja nyt tämän, meillä on uusi asiakirja, uusi versio tästä asiakirjasta. Poliittisella taholla on tiettyjä tapahtumia ollut. Eilen kuulimme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen esittelyn ja meille sanottiin, että 4,7 prosenttia vuonna 2013 talousarviosta tässä määrässä kuluja oli aika suuri virheosuus ja jos nopeasti lasketaan, niin loppujen lopuksi 7 miljardia 140 miljardista on käytetty huonosti. Jos katsotte brittilehdistöä, niin näette, että tässä pannaan saman säkin kaikki puhutaan 7 miljardista virheellisiä maksuja. Ja kun teknokraattinen komissio tekee näitä laskelmia, niin nyt meidän on kuitenkin UKssa maksettava 2,1 miljardia lisää. Tämä kaikki liittyy BKTL-laskuihin. Asia, joka oli lähinnä tekninen, eli tämä tilintarkastustoimistoimen kertomus, joka hyvin täsmällisesti mainitsee ongelmat, jotka koskevat BKTLn laskemismenettelyjä, joita on käytetty tai ei ole käytetty tai joita olisi pitänyt käyttää. Nämä ovat hyvin teknisiä asioita siis, mutta näistä tulikin nyt yhtäkkiä hyvin poliittisia kysymyksiä lokakuun huippukokouksen jälkeen siellä sellaiset henkilöt, kuten pääministeri Cameron ja Italian pääministeri Renzi vähemmässä määrin ja Alankomaiden eh, pääministeri yhtäkkiä havaitsivat tai luulivat havainneensa, että kun ajatellaan että BKT-laskutapoja, niin että siinä on paljon virheitä. Sitten ollaan närkästyneitä, emmekä tiedetty mitään. Kuitenkin oli aivan selvää, että korkea-arvoisten virkamiesten keskuudessa jo pitkään puhuttu bkt laskutavoista ja tätä sanon on paljon varaumia, joista on jo ilmoitettu ja että nämä luvut olivat itse asiassa aivan odotettavissa. Tästä kesku- piti keskustella tänään. Herra Cameron käynnisti tämän polemiikan, joka teki koko tästä asiasta paljon poliittisemman. Erva Thyssenin välityksellä, hän on nyt uusi Eurostatista vastaava henkilö, niin olen hänen yksikköidensä kautta pyytänyt komissiolta selvityksiä tätä tilannetta koskien ja koskien sitä, kuinka uudelleen on laskettu nämä jäsenvaltioille ehdotetut maksuperustat. Joidenkin valtioiden on lisättävä summia, toisten ei. Uskon, että on kuitenkin hyvin tärkeää, että keskustelemme tästä asiasta mahdollisimman avoimesti. Olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa puurot ja vellit menevät sekaisin ja aika usein tulee väärinkäsityksiä, joskus jopa valheita esitetään – uskon, että veronmaksajalla on oikeus saada mahdollisimman avoin ja selkeä selvitys. Ja tästä syystä olen uudelleen pyytänyt, että komissio kertoisi meille tänään, mitä täsmällisesti tapahtuu, niin ettei ainoastaan kerta näistä lopullisista summista, jotka kaikki tiedämme, nämä ovat näkyvissä myös komission verkkosivuilla, vaan että nythän on tilanne se, että vuodesta toiseen näemme mitä joinakin main vuosina on maksettu enemmän ja missä tapauksissa vähän vähemmän. Vuodesta 2002 alkaen on maksettu ainakin vähemmän joidenkin jäsenvaltioiden osalta. Haluaisimme lukuja vuodesta 2002 alkaen, jotta voisimme täysin tietää, mikä tilanne on. Ehkä pääasiakirjani päätelmiin voisin vielä lisätä joitakin poliittisiakin huomioita. Kaikki nämä asiat tietenkin menevät ikään kuin mietinnön ulkopuolelle, mutta se osoittaa myös, että nykytilanne, jossa Euroopan unionin talousjärveitä rahoitetaan tällä järjestelmällä, niin koko tämä keskustelu kyseenalaistaa koko järjestelmän. Ei voida keskittyä enää tähän 70 prosenttiin jäsenvaltioiden tuloon ja jossa on 30 prosenttia omia varoja, vaan me tarvitsemme todellista keskustelua tästä nykyisestä järjestelmästä. Aikaisemmalla kaudella komissio pyrkii tätä asiaa käsittelemään. Tiedän, että keskustelu kuuluu myös budjettivaliokunnan keskusteluihin mahdollisuuksien mukaan. Olisi hyvä, että budjettivaliokunta olisi mukana tässä, ettei tulisi mitään konflikteja eri valiokuntien välillä, mutta keskusteluja on käytävä, koska tämä on ainoa ratkaisu sille, että tämän tyyppisestä keskustelusta tulee loppu. Näin kävi ilmi myös puheenjohtajien kokouksessa, joka oli kaikille avoin. Siinä herra Van Rompuy ja herra Verhofstadt, liberaaliryhmän puheenjohtaja, ehdottivat toisenlaista rahoitusjärjestelmää yhteisen talousarvion. Olen aivan yhtä mieltä hänen kanssaan on muitakin kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa, mutta haluaisin nyt esittää tämän kysymyksen. Komissiolla on esittänyt kysymyksiä ja pyytänyt selvityksiä edellisten lisäksi. On aivan selvää, että keskustelua ei pidä viitellä seuraavassa kokouksessa – on tutkittava ja analysoitava luvut kunnolla ja otettava huomioon lisätiedot, jotta saadaan valmiiksi loppupäätelmät ja voisimme ottaa nämä asiat huomioon vastuuvapausmenettelyssä, josta olemme vastuussa. Kiitos. Kiitos Bart. Näin nämä sinun suosituksesi tässä työasiakirjassa. Aiotko niistä vielä puhua? Ja tässähän on myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Niin, siis tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Ja sitten tässä on myös sinun suosituksesi. Ja Hans ähm, on täällä myös tilintarkastustuomioistuimesta. Haluaisitteko te käyttää puheenvuoron heti? The Court of Auditors has of course presented. Tilintarkastustuomioistuin syyskuun kokouksessa esitteli erityiskertomuksen, joten tässä vaiheessa ei ole mitään lisättävää. Esittelijä totesi, että lisätiedot auttaisivat tämän keskustelun eteenpäin viemistä. Me omassa kertomuksessamme olemme perehtyneet siihen, mitä tapahtui 2002-2010 kaudella, eli se ei suoraan liity siihen, mitä tapahtuu nyt tässä korjaavassa lisätalousarviossa. Kiitos. Useat kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa ensiksi kollega Vogan. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kuten esittelijä sanoi, BKTL-tietoasiat ovat nyt ajankohtaisia ennen kaikkea yhdistyneessä kuningaskunnassa. Haluaisin kiittää Vartia hänen mietinnöstään. Varmasti kollegat muistavat, että brittipääministeri oli hyvin yllättynyt edellisessä huippukokouksessa tästä maksusta. Hän sanoi, että hän vasta tuona päivänä sai tietää, että että yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuus kasvoi 1,1 miljardia ja, yksi, ja, ja britit tietysti vastustivat näitä lisämaksuja. He eivät halua rahoittaa EUta lisää. He ovat itse antaneet nämä tiedot, tiedot ja sopineet laskumenetelmistä. Ja itse asiassa lokakuun puolivälissä, ei lokakuun lopussa, heillä on ilmoitettu näistä luvuista, mutta Iso-Britannian kansallinen tilastokeskus kertoi näistä muutoksista toukokuussa. Eli siis Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on tiennyt tästä jo kuukausia, eli siis huippukokouksessa pääministerin esittämä shokkireaktio oli kyllä valettaa. Tästä ollaan tiedetty jo kuukausia. Kuten sanoin, tämä mietintö on hyvin ajantasainen. Se kuitenkin herättää myös kysymyksiä Eurostatista ja komissiosta. Tässähän on kysy aika sekavasta järjestelmästä, sillä tietojen tarkastaminen ei ole jäsenneltyä, tarkastuksia ei tehdä tarpeeksi, eikä ole johdonmukaista lähestymistapaa eri jäsenvaltioihin. Eurostat ja komissio varmasti, Mä kuulemme komissiolta tästä myöhemmin, mutta pitäisi valiokunnalta tulla kysymyksiä komissiolle ja pyytöjä selkeyden lisäämisestä tulevaisuudessa. Minähän olin varjo esittelijä tässä talousosiossa ja me myös silloin kyseenalaistimme tämän lasku, näiden laskutoimitusten ajankohdan ja, ja sitten sen, miten, miten jäsenvaltiot muuttavat, ilmoittavat muutoksista. Ja sitten syyskuussahan tapahtuu nämä maksut. Eli ehkä voisimme katsoa tätä aikataulua, millä tietoja annetaan. Ja sitten viimeiseksi läpinäkyvyys. Ei ole minkäänlaista avoimuutta olemassa, kun äh, puhumme jäsenvaltioiden ähm, virkamiesten tai ministeriöiden kanssa tai komission kanssa, niin saadaan aivan eri vastauksia. Tarvitsemme avoimuutta siitä, miten tämä toimii. Me tiedämme, miten meidän laskumme tehdään ja miten muutokset ilmoitetaan. Jos siis käsittelisimme tätä aikataulua, se olisi valiokunnalle hyödyllistä. Kiitoksia seuraavaksi kollega Ali. Thank you, Ms. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät tilintarkastustoimistamme edustajat. Aivan ensiksi haluaisin onnitella Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tästä erikoiskert- erityiskertomuksesta ja eri osista, joita siinä on, jotta saadaan asianmukainen määrä tuloja EUn budjettiin. Meillä pitäisi olla kunnollinen johdonmukainen järjestelmä, jolla voidaan arvioida jäsenvaltioiden BKTL. Tällä alalla tarvitaan asiallista tietoa, koska BKTL perust, verotettuvat tulot muodostavat noin 70 prosenttia EUn talousarviosta. Tästä näkökulmasta minusta on omituista, että tilintarkastustuomioistuin on löytänyt näin suuren määrän virheitä työssä, jota komissio on tehnyt, eikä se koske ainoastaan tarkastusstrategiaa, vaan myös tarkastusprosessia ja raportointiprosessia tilanne tulee kiinnostavammaksi, kun komission vastaus luotaan tarkkaan. Siinä ei kaikkea käsitellä. En mene yksityiskohtiin, mutta minusta vaikuttaa siltä, että molemmilla elimillä on hyvin erilainen näkemys kaikesta asiasta, menoittelystä, makrotaloudellisista asioista ja muista näkemyksistä. Minulla on kaksi kysymystä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. Sen jälkeen, kun BKTL-komitean työtä on kriittisesti arvioitu, jossa on jäsenvaltioiden edustajia ja kansalaisia tilastoinstituutteja, tilanne saattaa huonontua sitten, kun mennään sofistikoidumpaan tietoon, esimerkiksi PKTL-tiedot ja ostovoimapariteetti eri jäsenvaltiossa. On useita kansainvälisiä organisaatioita, jotka antavat makrotaloudellisia tietoja koskien eri maita, esimerkiksi IMF, Maailmanpankki, Central Intelligence Agency ja Eurostat. Voitaisiin olettaa samankaltaisuuksia tiedossa, joita saadaan näistä kaikista lähteistä. Haluaisin päättää lausuntoni kuitenkin myönteiseen sävyyn. Jos katsotaan komission vastauksia, niin osassa, jossa käsitellään yhdeksää tilintarkastustuomistoimen pääasiallista suositusta, Komissio tunnustaa, kuinka tärkeitä suositukset ovat ja aikoo niitä seurata. Uskon, että tätä kautta voidaan parantaa lähestymistapaa ja tehostaa komission tarkastusmenettelyä. Kiitoksia. Kiitos, seuraava kollega Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Staisia hänen tekemästään työstään. Haluaisin kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta siitä, että se on tunnistanut tilanteen, josta olen itse jo pitkään puhunut. eu talousarvio ja eu taloudelliset intressit ovat asia, jota on työstettävää paitsi loppuvaiheessa, niin myös siinä alkuvaiheessa, kun saattaa väärinkäsityksiä, virheitä ja viivästyksiä, varaumia esiintyä. Haluaisin esittää kysymyksen sekä tilintarkastustuomioistuimen että mahdollisesti myös komissiolle koskien sitä, millaisista määristä puhutaan. Käsittääkseni vuodesta 2002 alkaen olisi myös omassa maassani tätä pitänyt soveltaa. Siellähän on moinen skandaali että pitäisi ottaa huomioon laiton ja harmaa tila, talous, prostituutio ja muuta. Tämä on aika erikoislaatuinen, vaikeasti selvitettävä tilanne. Haluaisin tietää, millaista summista puhutaan vuodesta 2002 alkaen. Mi, mihin summiin kohdistui näitä viivästyksiä ja varaumia, tai minkä osalta menettely ei ollut oikea. Ja mikäli tänä päivänä on, nythän meillä on merkittävä maksuongelma, on, onko, onko nyt ennakoitu, että summat olisivat käytössä UK ja muissa maissa ei varmaan kannata tilannetta päivitetty. Espanjassa kyllä on päivitetty, vaikka viivästyksellä on tapahtunut. Haluaisin ymmärtää, millaisia viivästyksiä on ollut. Ja onko tänä päivänä nämä varat jo kassassa vai kuinka jäsenvaltioiden velvoitteista eh, tuoda omat osuutensa talousarvioon selvitään. Tässä tuli monia mielenkiintoisia kysymyksiä komissiolle ja myös Eurostatille. Nyt voitte vastata niihin. Uh, thank you, thank you, Madam Chair. My, my, my name is James Whitworth. I... Kiitos, minä olen James Whitworth. Olen Eurostatissa töissä ja olen siellä hallintotarkoituksiin otettujen tilastojen yksikön päällikkö. Kiitos siitä, että sain kutsun tulla valiokunnan vieraksi tänään. Ensin tarttuisin suoraan herra Stassin yhteen kommenteista. Jos ymmärsin oikein, niin hän totesi, että on huomattavia virheitä kansallisessa tilinpidossa. Siellä ei ole systeemisiä virheitä, mutta toki Meillä on eri lähteitä, joista nämä tiedot tulevat, lukuisia lähteitä. Tilintarkastustuomioistuimen eh, kertomuksen otsikko on minusta hieman epäonnistunut. On hyvin vaikeaa sanoa, milloin BKTL-tiedot sitten ovat täysin oikeellisia. Jos ne olisivat täysin oikein, niin meillä olisi sellaiset arviot, joista olemme samaa mieltä ja näin olisi ikuisesti. Hiljan olemme ottaneet käyttöön uuden standardin ISA 2010 ja tämän mukaisesti sitten jäsenvaltioiden on pitänyt uusia lukunsa. Suomi on perkannut tilannetta aina 70-luvulle saakka, jotkut muut maat jopa kauemmaksi. Tavoite on tässä ikään kuin liikkuva maali. Koskaan ei saada tilastoja aivan täysin oikeelliseksi. Mutta toki ne voivat olla sellaisia, että ne sopivat tarkoitukseensa. Eli BKTL-komitea ja me haluamme sellaiset tilastot, jotka ovat äh, tarkoituksen sopivia. Haluaisin puuttua tiettyihin seikkoihin, jotka ovat mukana tässä Stassin mietintöluonnoksessa ja jäsenetkin ovat niitä nostaneet esille. Ensinnäkin katsomme, että tuomioistuin tekee järkeviä ehdotuksia prosessiin ja ajoitukseen liittyen. Ali viittasi myös tähän. Mekin olemme tehneet täytäntöönpanosuunnitelman tästä asiasta. Stasin mietinnössä minusta liioitellaan sitä huolta, joka liittyy jäsenvaltioiden kohteluun ja varaumien käyttöön. Me kiistämme sen väitteen, että Eurostat ei toimisi tasa-arvoisesti. Meidän periaatteemme on se, että jokaisen jäsenvaltion täytyy maksaa reilu osuus yhteiseen budjettiin. Sen takia asiantuntijat ja tilastoviranomaiset ovat joka vaiheessa mukana tässä työssä. Varaukumien käyttö, kun ajatellaan jäsenvaltioita ja tarkkailijäseniä muista maista, jos tietyt toiminta kohdat ovat tärkeitä, niin kaikki sitten toteutetaan BKTL-komiteassa täysin avoimesti, transparentisti. Kaikki asiakirjat, kaikki ehdotukset välitetään myös BKTL-komitean muille jäsenille. Joka vuosi asiantuntijat ja tämä komitea voivat perehtyä toistensa tietoihin ja antavat sitten lausunnon siitä, ovatko BKTL-tiedot asianmukaisia, joita käytetään omien varojen laskelmissa. Näin tapahtui myös 27.10. Kaikki jäsenvaltiot olivat samaa mieltä, kun olivat perehtyneet toistensa antamiin tietoihin ja sopineet, että luvut todella olivat tarkoituksenmukaisia. Näin on ollut jo 25 vuotta. Jos jäsenvaltioita ei kohdeltaisi tasa-arvoisesti, niin näin ei varmaan olisi ollut. Tuomioistuin löysi hyvin harvoja esimerkkejä epäjohdonmukaisusta kohtelusta. Vain kolme tapausta nostettiin esille. Yksi ei ollut oikeastaan edes rikkomus, vain tulkintaero. Sitten on jäsenvaltiokohtaisia eroavaisuuksia, jotkut taas koskevat kaikkia jäsenvaltioita. Nämä ovat perusteltuja varaumia. Oli paljon muita kohtia, joissa tarvitaan lisätyötä, ei niinkään varauman käyttöä. Toistaiseksi tehty työ näissä kysymyksissä, joihin tuomioistuin kiinnittää huomiota, ei ole vaikuttanut millään tavalla oikeastaan BKTL-laskelmiin. Kenties puhumme 0,1 prosentista, joka on kynnysarvo, jonka BKTL-komitea on hyväksynyt. Ja tässä jäädään kyllä tämän rajan alapuolelle, jonka jälkeen luku on niin pieni, että sitä ei tarvitse huomioida. Budjettiosuuksien muutokset olisivat minimaalisia, jos varaumia välittömästi käytettäisiin ikään kuin varovaisuuskonstina. Me olemme havainneet, kuinka pieniä ne itse asiassa ovat. Kun, katsotaan, äh, kun katsomme näitä varomien käyttöä, niin me olemme hiljaa nähneet, mitä tämä sitten aiheuttaa seurauksena BKTL-laskelmissa – Olemme samaa mieltä siitä, että ajoitus on tärkeä kysymys. Tämä on tärkeämpi tulkintojen ja johdonmukaisuuden kannalta. Katsomme, että kyse on kapasiteetista kansallisella tasolla ja komissiossa. Lisätalousarvion yhteydessä tämä on nostettu myös hiljan esille. PKTL-varaumat ovat nousseet esille myös syyskuussa. Jäsenvaltiot ovat aikoneet parantaa tietolähteitään ja saman aikaa, aikaisesti aikovat tehdä yhteistyötä uusien sääntöjen puitteissa. Tässäkin on määräaika syyskuussa 2020 2010 niin ikään tässä nousi esille useita tapauksia BKT-laskelmiin liittyen. Please read, a little bit. Voisitteko lukea hieman hitaammin, sillä tässä on kyse vaikeasta asiasta, on vaikea seurata sisältöä ja tulkeilla on vaikeuksia tässä. Um, I'll go back to... Pahoittelut puheenjohtaja. Palaisin vielä ajoitukseen. Meidän mielestämme ajoitus on paljon tärkeämpi kuin pienet epäjohdonmukaisuudet äh, tulkinnoissa. Uskomme, että asiaan voidaan puuttua ja se voidaan korjata, koska kysehän on resursseista sekä komissiossa että aivan erityisesti kansallisissa tilastoviranomaisissa. Hiljain, hiljattain viime viikkoina olemme havainneet, että koska määräaika jäsenvaltioille korjata kysymyksiä, jotka liittyvät näihin varaumiin syyskuussa tänä vuonna, yhdistyy vielä jäsenvaltioiden parannuksiin tietolähteiden valinnassa ja muihin parannuksiin. Ja raportointi sisältää nyt myös kansallisen tilinpilon uudistukset, siinäkin määräaika oli syyskuussa ja tämä on johtanut sitten moniin tarkistuksiin. Yksi jäsenvaltio esimerkiksi on korjannut tietojaan 2002-2009 kaudelta, joka oli jo suljettu vuosi BKTLn kannalta noin kahdella ja puolella prosentilla. Monet ovat hiljan uusineet, korjanneet yli 5 prosentin edestä näitä tietoja. Jos sitten palaisin vielä jäsenten esille nostamiin kysymyksiin. Äh, var, varjotalous tai pimeä harmaatalouskysymys on vaikea, koska meillä ei ole tästä selkeää määritelmää, mutta jos teille sopii, niin keskittyisin niin sanottuihin laittomiin toimiin, laittomiin äh, toiminnan muotoihin, joihin on kiinnitetty huomiota viime viikkoina. Olemme pohtineet asiaa jo pitkän aikaa. Se on ollut mukana tässä e EKT 95 normistossa jo pitkään. Keskustelussa on soudettu ja huovattu. Jotkut katsovat, että on epämoraalista, moraalivastaista ottaa huomioon tällaiset toiminnot kansallisessa tilinpidossa jotkut taas ovat hyvin tiukalla kannalla. Lainsäädäntö sanoo, että laittomat aktiviteetit tulisi ottaa mukaan. Vei aika lailla aikaa päättää, mitkä ovat merkittäviä toiminnan osa-alueita. Me katsoimme, että kolme merkittävintä otetaan tässä huomioon. Niillä on vaikutusta BKTL, huumeiden tuotanto ja huumekauppa, prostituutio ja laiton tupakan ja alkoholin salakuljetus. Sitten ja kaikki jäsenvaltiot ovat esittäneet näistä kysymyksistä varaumia Nämä seikat on pyydetty ottamaan huomioon kansalliseen äh, tilinpitoon. Tässäkin on määräaika syyskuulla. Näyttää siltä, että kaikki ovat näin nyt toimineet. Nyt Eurostatin vaikeutyö vasta alkaa. Meidän täytyy perehtyä metodologiaan, joita on käytetty. Onko se suuntaviivojen mukaista ja täytyy myös varmistaa, että tiedot, jotka meille on lähetetty, vastaa myös näitä suuntaviivoja. Toinen kysymys, joka esitettiin liittyy aikataulutukseen. BKTL-komitean työ aikataulutuu lokakuulle ja sitten tiedot annetaan eteenpäin. Tämä on varsin karkeassa muodossa olevaa tietoa. Kansallisessa valuutassa on ilmaistu nämä tiedot, sitten muutetaan euroksi ja budjettipääosaston kollegat sitten tietoja työstävät. BKTL-tilastojen koostaminen tapahtuu Eurostatissa ja sitten budjettiosuus hoidetaan budjettipääosastossa. Tämä on selkeä ja työ on toiminut, työnjako on toiminut hyvin 25 vuoden ajan. Sitten muut tiedon tarjoa ja tahot. Enpä tiedä CIAsta niinkään, mutta meidän käyttämämme standardit ovat kansainvälisiä ne saadaan YK kansallisesta tilinpitojärjestelmästä ja sitä määräävistä säännöistä. Siellä on tilastokomitea, joka asiaa hoitaa ja todella kaikki tämä tapahtuu IMFn, YK, Maailmanpankin alaisuudessa ja Euroopan komission ja Eurostatin alaisuudessa. Meillä on kansainväliset standardit, jotka sitten viimeistellään ja tulkitaan käytettäväksi Euroopassa ja Euroopassa, eurooppalaisessa puitteistossa. Tästä on kyse tänäkin vuonna. Sitten kysymys siitä, katsommeko me asiaa eri näkökulmasta kuin tuomioistuin. Toteaisin, että Eurostatin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä on kyllä yhteistä ikään kuin tulokulmaa enemmän kuin mitä tästä keskustelusta voisi päätellä. Meillä on tärkeitä kysymyksiä, jotka tilintarkastustuomioistuin on ehdottanut, mutta totta kai vaaditaan täytäntöönpanoa. Meillä juuri alkaa uusi BKTL-tarkistusten kierros, ja nyt meillä on ihanne mahdollisuus ottaa huomioon tuomioistuimen ehdotukset. Se, missä meillä on hieman erilainen tausta, on se, että he ovat tilintarkastajia ja me olemme tilastotieteilijöitä taiteilijoita ja meillä puhastellaan paljon armioiden parissa, ei todellisten tietojen, vaan arvioiden kanssa, vaikkapa asuntokysymyksissä. Me tutkimme sellaisia hypoteettisia vuokria, joita, joita vaikkapa äh, vuokraisäntä voisi hypoteettisesti veloittaa. Me emme puhu tapahtumista, tilitapahtumista, jotka ovat todellisia, vaan puhumme arvioista. Eli emme toimi aivan tässä samalta pohjalta kuin tilintarkastustuomioistuin. Uskoisin, että nyt olen käsitellyt suurin osan niistä kysymyksistä, joihin pystyn vastaamaan. Voi vahvistaa sen, että Eurostat tekee yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa kaikin mahdollisin tavoin. Mutta vain näissä tilastokysymyksissä tietenkin voimme auttaa. Emme voi puhua siitä, miten budjettiosuudet toteutetaan ja autamme totta kai valiokuntaa Geneven mukaan. Valitaan vielä puheenjohtaja puheeni nopeutta. Kenties kollega vielä haluaa lisätä. thank you, Madam Chair. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Olen Antti Suortti, olen budjettipääosastosta ja vastaan, siellä on siellä yksikön päällikkö, joka vastaa näistä BKTL-asioista ja bruttokansantulot perustuvista omista varoista. Tässä esitettiin kysymyksiä myös maksuista, joista on käsitelty myös lehdistössä paljon, ja aikataulusta näiden maksujen suorittamisessa. Ehkä voisin hieman selventää tätä järjestelmää näiden maksujen taustalla Mistä näissä maksuissa on kysymys? ne siis liittyvät ALVn ja BKTLn tasapainoon. Ja siis ALVstä ja BKTLstä saadaan omia varoja EUn talousarvioon ja budjettivuonna nämä 12 osat maksut perustuvat arvioihin ALVstä ja BKTLstä tuona vuonna. Ja itse asiassa vasta seuraavana vuonna jäsenvaltiot lähettävät todelliset tiedot ALVstä ja BKTLstä. Sitten kun komissio on saanut nämä tiedot, niin ALV-tiedot saadaan 30. heinäkuuta jäsenvaltiolta ja nämä tiedot BKTLn liittyen äh, lähetetään Eurostatille 22. syyskuuta mennessä. Sitten kun nämä tiedot on tarkastettu ja BKTLn kohdalla vahvistettu BKTL-komiteassa, jos, jossa ovat edustettuna myös jäsenvaltiot, niin silloin budjettipääosasto voi tarkistaa ALVn ja BKTLn tasapainon, eli siis me laskemme sen osuuden, joka olisi pitänyt edellisenä vuonna maksaa nyt näiden saatujen todellisten tietojen perusteella. Ja sitten vähennämme osuudet, jotka on maksettu arvioiden perusteella, jotka on jo maksettu, siis nämä 12 osat, jotka on maksettu budjetti aikana. Ja näiden laskelmien perusteella päästään tähän näihin lukemiin. Aikataulu laskelmille on määritelty omia varoja käsittelevässä lainsäädännössä, sillä siinä nimittäin määritellään määräajat, jolloin, joihin mennessä jäsenvaltioiden lähetettävä tiedot komissiolle. Eli me voimme, käsittelemme siis tiedot edellisellä, edelliseltä vuodelta, mutta myös voimme käsitellä viimeisten neljän vuoden tiedot, jos alv ja BKTL-tiedossa on tullut muutoksia. Ja voimme myös mennä kauemmaksikin menneisyyteen – jos on ollut varaumia jäsenvaltioiden tietojen suhteen, esimerkiksi Eurostatin tarkastusten pohjalta, Eurostat on saattanut tulla sellaiseen johtopäätökseen, että jäsenvaltion tietoja pitäisi parantaa. Silloin Eurostat siis esittää varauman ja, ja silloin laskelmia, laskelmat voidaan perustaa, voidaan perustaa myös pidemmän aikavälin tietoihin. Ja nyt Eurostat on näiden varaumien pohjalta ryhtynyt toimiin. Eli komissio siis voi esittää laskelmansa kaikista jäsenvaltioista vasta sitten, kun tiedot on saatu ja vasta kun BKT-komitea on antanut mielipiteensä BKT-tietojen oikeellisuudesta. Itse asiassa tämä on normaali vuotuinen menettely. Teemme näin joka vuosi Sama käytäntö siis joka vuosi. Nämä tasapainot tai laskelmat ovat joillekin jäsenvaltioille kielteisiä tai miinusmerkkisiä, toisille taas plusmerkkisiä. Ja sitten ensimmäinen työpäivä joulukuussa pitää toteuttaa nämä maksut omia varoja koskevassa lainsäädännössä. Tämä on siis hyvin tekninen menettely, joka perustuu nykyiseen lainsäädäntöön. Tämä kokonaistulos näistä laskelmista on tietysti hyvin korkea. Tämä johtuu niistä syistä, jotka Eurostatin kollegani selitti. Tämä johtuu niistä huomattavista muutoksista, joita jäsenvaltiot ovat tehneet pkt tietoihinsa viime vuosien kohdalla. Eli siis ALV ja BKT laskelmien, laskelmien yhteistulos on 9,5 miljardia euroa ja tämä on siis se summa, jonka jäsenvaltioiden pitäisi maksaa näiden, tämän oman, omien varojen lainsäädännön perusteella ensimmäinen työpäivä joulukuussa. Puhuttiin jo tuosta korjausasta lisätalousarvioista kuusi. Se oli komission reaktio tähän korkeaan summaan. Eli komissio on hyvin nopeasti laatinut lisätalousarvion, korjaavan lisätalousarvion, jossa nämä jäsenvaltioiden lisämaksut otettaisiin huomioon jo tämän vuoden talousarviossa, eli nämä siis vähentäisivät jäsenvaltioiden tämän vuoden PKTL-maksuosuuksia. Eli siis vaikutus olisi neutraali. Tämä lisäisi tuloja näistä laskelmista, mutta, ö, mutta se vähentäisi samalla näitä normaaleja PKTL-perustaisia maksuja. Eli tässä siis taustatietoa näistä laskelmista ja maksuista. Tämä on puhtaasti tekninen seuraus omia varoja koskevasta lainsäädännöstä. Kiitos. Nyt pitää pysyä iloisella mielellä. Haluaisin kysyä, miksi vuodesta 1995 asti laskelmat, ö, o, miksi on ka- kestänyt niin kauan, että laskelmat saadaan. Nythän on tietokoneet käytössä. Ö, ja entä sitten nämä tiedot, miten ne saadaan käyttöön nyt? E, siis haluaisin tästä viiveestä kysyä, mistä nämä viiveet johtuvat? Ja entä sitten budjettipääosaston vuotuinen toimintakertomus. Siinä on vanhimmat varaumat ovat hyvin, hyvin vanhoja. Minun kysymykseni siis olisi, että voimmeko lähteä siitä, että nämä varaumat joskus poistetaan tästä kertomuksesta. Nyt sitten Aila Sender, hänelläkin on vielä kysymys. Sí, desde luego yo no soy estadista, por lo tanto... No minä en ole mikään tilastotieteilijä, joten en oikein ymmärrä tätä viimeisintä lisätalousarviota, eli nämä maat näiden oikaisujen mukaan ovat velkaa EUlle vuodesta 1995 tai 2002 alkaen tai mikä se päivämäärä sitten onkaan. Tämä on aika sekavaa. Kaikkien, ai, kaikkiaan puhutaan kai 9,5 miljardista, mutta tämän lisätalousarvion mukaan nämä valtiot eivät ole mitään velkaa. En nyt oikein ymmärrä tätä. Olisi eh, tämän aikamoista takatemppuilua. Siis onko nämä valtiot jotakin velkaa vai eikö? jos ovat, niin annetaanko niitä anteeksi. En oikein ymmärrä tätä teknistä asiaa, niin mistä komissio puhuu. Jos valtiot olivat tämän velkaa, miksi sitten annamme nämä maksut anteeksi? En tajua tätä. Ja esittelijä Bart taas seuraavaksi. ik Minä olen tyytyväinen niihin selityksiin, jotka jo saimme kuulla, mutta Totta kai aihe on äärimmäisen monimutkainen. Huomenna on valtiovarainministerien ministerineuvosto ja uskoisin, että tällainen keskustelu on siellä esityslistalla mukana, kun otetaan huomioon, mitä Eurooppa-neuvostossa tapahtui ja mitä tietyt ministerit tietyistä jäsenvaltioista siellä totesivat. Eurooppa-neuvosto on antanut valtiovarainministereille tehtäväksi selvittää tätä asiaa, tarjota lisätietoja. Eli uskoisin, että briefing tästä tulee ja mustaa saadaan valkoisella ja Georgieva tulee huomenna aamulla sitten kertomaan, mitä ta- tapahtuu. Eli talousarvon valvontavaliokunnan täytyy olla totta kai mukana tässä. Ja meidän täytyy saada lisäselitykset tietoomme, joita Georgieva huomenna antaa sitten valtiovarainministereille. Näin me ymmärrämme sitten paremmin sen, mitä oikein tapahtuu ja saamme myös kuvauksen siitä, mitä talousarvovaliokunnan puheenjohtaja on pyytänyt kirjallisesti. Nyt sähköpostia on vaihdettu. Haluaisin, että saataisiin myös asiakirjan muodossa ja tällaisena taulukkona tietoja tästä 9,5 miljardista ja miten se jakautuu jäsenvaltioiden kesken, mitä pitää maksaa ensimmäinen joulukuuta. Sitten oli kysymys ja minulle luvattiin katsaus, vuosittainen katsaus selityksineen näistä varauksista ja siitä, miten itse kukin on, on sitoutunut. Eli 2002 vuodesta, vuodesta aina tähän päivään saakka. Miten tämä taulukko on tehty? Mikä on sen alkuperä ja syntytarina? Mille tämä asiakirja oikein pohjautuu? Minun kysymykseni komission suuntaan on hyvin selkeä. Voimmeko me saada oikeuden perehtyä Georgievan pohja-asiakirjaan, joka on taas sitten hänen esityksensä pohjana huomenna, kun hän puhuu valtiovarainministereille, ja näin me saisimme paremman käsityksen siitä, miten tämä kaikki jakautuu vuosikohtaisesti. Haluaisin todella saada tällaisen asiakirjan ja tiedon. Me puhumme totta kai koordinaattoreiden kanssa, mutta haluaisin, että 20. marraskuuta kokouksessamme tämä asia on esityslistalla ja saadaan kerta kaikkiaan asia selvitetyksi. Koska Graf on täällä ja hän on myös kabinetin jäsen, niin haluaisin pyytää ää, tätä uutta enelmitiimiä myös ottamaan tämän pyynnön huomioon meille talousarvion valvontavaliokuntana. Me yritämme ymmärtää tätä prosessia ja me tarvitsemme materiaalia ja puheenvuorot myös kirjallisina. Kiitos. Ja nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Puheenjohtaja, muutama huomio. Ensinnäkin haluaisin viittata tähän tilintarkastustuomioistuimen lausuntaan vuodelta 2012, joka koskee näitä, tätä niin sanottua muutettua kantaa neuvostolta omista varoista. Tilintarkastustuomioistuimen mielestä nykyinen rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja epäavoin. Tämä tästä erityiskertomuksesta. Sitten komission edustaja oli oikeassa. Kertomuksemme otsikkona on BKTL. Tulot on pidettävä saa, on saatava parempi laatuisiksi. Mutta meidän on varmistettava, että komission tarkastus on tehokkaasta. Ja toteamme, että paremmin kohdennettu tehokas työ parantaisi laatua Kyseessä on toiminnan tarkastus, jossa on näitä erityisvaraumia. Täällä on nyt 114 erityisvaraumaa, jotka on tehty. Kolmanneksen, me olemme tietenkin tilintarkastajia ja me pyrimme omilla lausunnoillaan parantamaan keskustelua. Olemme hyvin huolellisesti analysoineet Eurostatin ja budjettipääosaston työn ja annamme sen perusteella suosituksia. Suosituksista sovittiin komission kanssa tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on katsoa, kuinka se suositukset täytäntöön pannaan tulevalla kaudella niin, että voitaisiin parantaa komission työn tehokkuutta. Kiitoksia. Zur Beantwortung der Fragen. Nyt äh, herra Wittman sitten vastaukset. Kiitos. Madam Chair, I think, I think... Kiitos puheenjohtaja. Pääkysymys minulle oli kysymyksen näistä varaumista ja miksi näitä varaumia on ollut näin kauan asiakirjoissa. Yksi syistä on se, että kuten tilintarkastustuomio istuin eh, sanoi, edellinen tarkastussykli kesti kauan ja me ensimmäistä kertaa eh, tarkastimme 13 jäsenvaltiota ja kun tarkastetaan kansallista tilinpitoa, eh, niin kyse on toista, kolmesta, neljästä kerrasta. Ja sitten, kuten todettiin, täm, tässä oli kyse tarkastussyklin loppu, loppuvaiheesta. Tämä oli vuonna 2012. Ja varaumia tarkasteltiin syyskuussa 2014. Tämä sitten sattui yhteen muiden tarkastusten kanssa. Se ei ehkä ollut hyvä idea, mutta oli reilua antaa jäsenvaltioille kaksi vuotta tutustua näihin monisyisiin ongelmiin ja yrittää parantaa ne. Ensimmäinen analyysimme oli sellainen, että suurin osa varaumista on ratkaistu jäsenvaltioissa. Muutamia ei ole ratkaistu ja aiomme keskustella budjettipääosaston kollegoiden kanssa siitä, miten ongelmat saataisiin ratkaistua. Niitä on ehkä noin kuusi erityistä varaumaa, siis, joita ei ole ratkaistu ollenkaan tai niitä on ratkaistu vain osittain. Ja Eurostatin tarkastusyksikkö kyllä myös käsittelee näitä ongelmia ja laiton, tuotan, tuotan, tai laiton toiminta on yksi osa tästä. Me katsomme, ovatko tiedot oikeellisia, ova, onko, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet omaa metodologiaansa. Ja toivomme, että sitten syyskuussa 2015, kun seuraavat tiedot saadaan, niin olemme ö, toivottavasti saaneet nämä varaumat pois päiväjärjestyksestä olettaen, että, että meillä on tarpeeksi resursseja tiimissämme ja resurssit ovat myös jäsenvaltioita. No, ovatko varaumat sitten ikuisesti voimassa? No eivät ole. Me aiomme käsitellä sitä, miten voimme nopeuttaa tätä prosessia. Te puhuitte, vuoden, että mennään, taka- mennään niin pitkälle kuin vuoteen 1995. Tämä johtui siitä, kahdesta jäsenvaltiosta tai nykyään vain yhdestä, että edellisessä BKTL-tarkastussyklissä jäsenvaltio ei ollut pystynyt ratkaisemaan tätä varaumaa ajoissa. Ja me olemme jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioihin ja sanomme, että pitää noudattaa e, suositusta, suositusta ratkaista varauma tiettyyn määräaikaan mennessä, mutta meillä ei ole sitovaa, sitovuutta tässä. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa mm, tämä varauma meni myös vuoteen 1995 asti. Tätä ei selvitetty edellisessä tarkastussyklissä, sillä meillä ei ole oikeastaan edes tarpeeksi resursseja käsitellä kaikkia varaumia nykyiseltä sykliltä. Eli kyllä, me aiomme tämän selvittää. Sima. Kiitos. Herra Graaf seuraavaksi. You puhemies, Kiitoksia puheenjohtaja. Mainitsitte komission tilintarkastusviranomaisen ja toisinkin elimen haluaisin ensinnäkin yhdistää tämän eiliseen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Tilintarkastustuomioistuimen erityisen kertomus ja kertomus, josta eilen puhuttiin, selvittävät hyvin selkeästi, minkälaista työtä tilintarkastustuomioistuin tekee BKTLn osalta – ja lyhyesti sanottuna sen, sen, siellä analysoidaan BKTL tietää sen jälkeen, kun on budjettipääosasto lähetetty, onko ne asianmukaisesti siellä laskettu. Ja me saamme tähän selkeän, olemme saaneet selkeän ratkaisun 0 prosenttia virheitä oli laskettu budjettipääosasto tässä asiassa on toiminut siis virheettömästi. Puheenjohtaja ja esittelijä ovat esittäneet pyyntöjä ja me voimme toimittaa tavan, jolla summa on laskettu. Sitten on tietenkin palattava vuosissa taaksepäin, niin että ymmärretään mitä on tapahtunut ja voidaan linkittää tämä myös lisätalousarvioon teknisistä syistä. Tätä asiaa ei ole helppo ymmärtää, kuinka nämä eri summat kompensoivat toinen toisensa – Haluamme siis antaa teille hyvin selkeät ja avoimet tiedot tästä tilanteesta, kuinka näihin summiin päädyttiin ja minkälaisia summia on maksettava ja minkälaisia palautettava. Kiitoksia. Haluaisiko budjettipääosaston edustaja, haluaisiko budjettipääosaston edustaja vielä kommentoida? Näytitte siltä, että haluaisitte vielä puheenvuoron, siksi kysyn. Well, um, I, I look... Niin, minä katsoin tätä lisätalousarviota. Ja miksi me emme sitten vaadi maksuja? Tästähän ei ole kyse. Niin kuin tiedätte, EUn budjetissa päättyy Tämä määräävä seikka on menojen osuus ja sitten tuloilla on aina katettava menot. Eli menoista, menotasosta lähdetään liikkeelle. Jos tuloja on enemmän, niin se on sitten ylijäämää ja se maksetaan takaisin jäsenvaltioille. Tämä oli siis kysymys lisätalousarviosta. Me ymmärrämme nyt, että 9,5 miljardia on tämä lisäsumma. Jos sitä ei budjetoitaisi tämän vuoden tuloiksi, niin se olisi sitten mukana tämän vuoden ylijäämänä ja maksettaisiin näin ollen takaisin jäsenvaltioille ensi vuonna. Kun jäsenvaltioiden maksut, tiettyjen jäsenvaltioiden maksut ovat niin korkeat, niin on parempi, että se budjetoidaan jo tälle vuodelle. Ja tämä olisi ikään kuin vastapainona niiden maiden normaalille BKTL-maksuille ja niiden lisämaksut olisivat sitten pienemmät. Tämä ei sinällään vaikuta tulopuoleen EUn budjetissa. Mutta aivan niin kuin Manfred Graf sanoi, voimme toimittaa teille tiedot. Minulla on tästä asiakirja ja olen valmis toimittamaan sen heti tämän kokouksen jälkeen teille esittelijälle siis. Sí, vamos a ver. Yo desde luego me, me... Minä tulen kyllä aivan hulluksi näiden eh, selvitysten kanssa. Meillä on tässä vakava ongelma, joka koskee maksuja. Eilen tilitarkastustoimistoin sanoi aivan selvästi tämän asian. Vuoden 2013 maksujen osalta emme tiedä, saammeko näitä laskuja maksettua. Nyt kuitenkin on tällainen mahdollisuus, joka olisikin ylijäämää, joka ei olekaan ylijäämää, kun meillähän on velkaa näissä maksuissa. Me tiedä, kuinka selviämme näistä laskusta. En ymmärrä, kuinka näitä sitten annetaan anteeksikin. Jos meillä on enemmän tuloja, jota pitää maksaa, niin silloin ymmärtäisin, mutta kun nyt täällä on aukko, joten lisätalousarviolla olisi varmistettava se, että ylimääräisillä rahoilla – selvitetään tämä ongelma, josta tilintarkastustuomioistuinkin eilen meille puhui ja luonnehti sitä hyvin suuresta, suureksi. En nyt oikein ymmärrä, herra Cameron täällä kaikilla etusivuilla sivaltelee meitä piskallaan. En ymmärrä, jos ei tässä ole mitään ongelmaa, niin miksi sitten Cameron huutelee tuolla lehdessä? Miksi tämä lisätalousarvio? Mutta jos te nyt lähetätte meille tällaisen muistion, niin sen kautta ymmärrämme asian ja voimme ja pystymme itse selittämään sen äänestäjille, niin siitä vaan, mutta jos ette voi sitä nyt tässä minulle selittää, niin selittäkää se niin, että minä ymmärsen, koska jos kameron tulee huutelee ja te sanotte, että ei tarvitse maksaa ja en, en minä, selittäkää tämä nyt. Kollegit Zeller hat ums Kollega Zeller haluaa puheenvuoron. Mikrofoni ei ole päällä. Ja, vielen Dank. Ähm, Kiitos. Minähän olen käsitellyt talousarvioita jo pitkään ja tietenkin voidaan äh, kuluttaa niin paljon varoja kuin äh, on taattuja tuloja, jos sitten totean, että talousarviosuunnitelmassa äh, suunnitellut tulot eivät vastaa menoja, niin silloin pitää tehdä oikaisu. Jos tuloja taas on enemmän, niin sitten pitää miettiä, mitä näillä lisätuloilla voisi tehdä ja ehkä joitakin alaa voisi vahvistaa, tai sitten ylijäämä pitää siirtää seuraavalle vuodelle. Tämähän on se dilemma, joka meillä on siinä, kun tulot ja menot on erotettu, mutta tulevaisuudessa jotkut jäsenvaltiot voivat saada tiettyjä maksuja takaisin ja sitten, jotka on tavallaan jo maksut on suoritettu, ja toiset jäsenvaltiot sitten taas joutuvat maksamaan lisää. Eli tulopuoli vaikuttaa suoraan menopuoleen. Ne, jotka on velvoitettu maksamaan, jos ne eivät maksa, ja tästä, tehän sanotte, että tässä on kyse nollasummapelistä, niin silloin ne, jotka taas saavat takaisinmaksuja, niin eihän, eivät nekään silloin voi näitä takaisinmaksuja saada, sillä muuten talousarvio ei täsmää. Vai onko tämä va- minun puoleltani väärä olettamus? Talousarviollahan on myös käytännöllinen puolensa, ja olisi hyvä nyt tietää, mitä vuonna 2013 paljonko reaalisesti on ollut tuloja ja mitä vuonna 2014 reaalisesti mitä tuloja on ja miten tämä vaikuttaa vuoden 2015 ennusteeseen. Näin, tämä olisi hyvä ymmärtää. Herra Whitman. Well, this is linked to the system. Tämähän liittyy EUn budjettijärjestelmään, joka on meno perusteinen järjestelmä. Meno, taso ja se, mitä budjettiviranomainen on sopinut, mikä on budjettivuoden menotaso. Tämä määrittelee sitten myös tulopuolen kyseiselle vuodelle. Jokainen euro, joka ylittää lopullisen menokaton, sitä ei voida käyttää, vaan se maksetaan takaisin jäsenvaltioille. Tämä on Euroopan budjetin mm, järjestelmä. Se on erilainen kuin kansalliset budjetit, mutta näin se vain toimii. Sitten tasapainosta. Jäsenvaltioiden täytyy toimittaa BKTL-tiedot. Jos lisätalousarvio hyväksytään, niin jäsenvaltioiden täytyy maksaa huomattavia summia. Summa, johon viitattiin lehdistössä, ei ole se kokonaissumma, jonka Iso-Britannian pitää maksaa, vaan lisätalousarvion pohjalta sitten nämä summat on maksettava. Tämä on tilanne sellaisena, kun se nyt vallitsee. Täytyy korostaa sitä, että lisätalousarvio on nyt neuvottelujen kohteena budjettimenettelyssä ja se on yksi osa isossa paketissa. Olen ymmärtänyt, että budjettivaliokunta on jo asiasta tietoinen, että lisätalousarvio on käsittelyssä maanantaina. Niin kuin sanottua, niin neuvottelut ovat käynnissä. Huomenna on Ecofinin kokous, jossa tätä budjettipakettia sitten käsitellään. Kiitos. Ja, genau, heute ist es niin tänään käydään budjettisovittelua. Me etsimme vielä vapaaehtoisia. Jos ette tiedä mitä tehdä, niin voitte ottaa yhteyttä ryhmään. st ryhmä on halunnut kuulemisen ja se pidetään vuonna 2015 yhdessä budjettivaliokunnan kanssa, joten tätä aihetta käsittelemme myös kuulemisessa. Kiitos vielä ja ja kiitos siitä, että lähetätte kirjallisina vielä nämä tiedot. Nyt olemme päässeet tämän kokouksen osan loppuun ja seuraavaksi meillä on Euroopan parlamentin innovoinnin teknisen tuen pääosaston esitys e-meeting-sovelluksesta. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Tervetuloa tänne eteen. Uh, uh, uh, Hyvää huomenta. Minun nimeni on Virpi Köykkä. Olen DG Itekin johdossa. Haluan kiittää mahdollisuudesta esitellä e-meeting-sovellusta talousarvon valvontavaliokunnalle. Tämä on sisäinen työskentelyväline. Kenties se on joillekin teistä jo tuttu, jotka, teille, jotka olitte täällä jo viime kaudella Silloinhan me saimme tämän sovelluksen valmiiksi. Nyt se on kuitenkin kaikkien käytössä, kaikkien valiokuntien käytössä tässä parlamentissa. Mitä e-meeting sitten tarkoittaa? Se on sovellus, joka tarjoaa valiokunnan kokousasiakirjat sähköisessä muodossa. Sellaisessa muodossa, joka on helppo saada käyttöön millä tahansa laitteella, missä tahansa. No, Darf ich, darf ich bitten? Pyydän, että siirrätte keskustelunne ulos salista, sillä tämä kyllä häiritsee valtavasti. Haluaisin pyytää, että siirrytte keskustelemaan salin ulkopuolelle. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. E-meeting mahdollistaa paperittoman työskentelyn missä tahansa, millä tahansa laitteella, milloin tahansa. tarjolla on samanlainen tieto kuin mitä saadaan paperiasiakirjoista työpöydällä. Sitä voidaan käyttää periaatteessa aivan paperin kaltaisesti. Näin voidaan vähentää paperijätteen syntymistä. Sekä paperinen että sähköiset asiakirjat toki pitävät sisällään omat etunsa. Osa eduista tässä e-meeting-järjestelmässä teille kohta havainnollistuu. Sovellusta on kehitetty parlamentin sisällä, jotta voidaan henkilökunnan ja jäsenten käyttötarpeet huomioida. Tämä liittyy e-committee intranettiin läheisesti. Sehän on ollut käytössä jo joku sen vuoden kaikissa valiokunnissa. Sekin on työskentelyväline, jonka kautta saadaan lisätietoa valiokuntien työstä. Me olemme jakaneet teille e-meeting ohjekirjasen, lehtisen, ja se on myös internetissä esityslistan liitteenä. Jotta pääsette käyntiin e-meeting-sovelluksen kanssa, toki se vaatii jossain määrin opiskelua. Olemme tehneet tästä lyhyen demoversion. Ne, joilla on nyt mobiililaite mukanaan, niin ehdotan, että otatte sen esille ja seuraatte tätä demoa, esittelyä, loggaudutte järjestelmään sisälle ja ikään kuin opitte itse tekemällä. Totta kai vastaamme kaikkiin kysymyksiin ja olemme myös käytössänne sitten ihan kahdenvälisiinkin ohjaussessioihin, jos niille on tarvetta. Yhteystietomme löytyvät pikaoppaasta, joka on pöydällänne. Puheenjohtajan luvalla voin nyt antaa puheenvuoron kollegani, kollegalle Dina Adille, joka sitten hoitaa tämän demoesittelyn. Kiitos. Thank you. Kiitos. Eli sovellus on verkkopohjainen sovellus, tarkoittaa sitä, että ei tarvitse asentaa mitään sovellusta, pitää vain tämä osoite äh, kirjoittaa, eli siis europa.eu.eu europa.eu e e e kautta e-meeting. Eli kirjoitan siis tässä nyt sitten Euroopan äh, parlamentin nettisivujen osoitteen, kuten äsken sanoin, ja sitten kautta e-meeting. Tämä on siis sisäinen sovellus ja vain EPn ja henkilökunta pääsee siihen käsiksi. Joudun siis antamaan tässä käyttäjän nimeni ja salasanani. joka nyt siis voi käyttää omia tietojaan sovellukseen pääsemiseksi. Ensimmäisen kerran, kun käytätte sovellusta, saatte tämän kuvan. Tämä on johdantokuva. Sitten voitte klikata, klikata Start-kuvaa. Ja tämä, tätä sovellusta voitte käyttää myös älypuhelimilla. Sovellus on helppo käyttöön, niin tämä tarkoittaa sitä, että vasemmassa yläkulmassa näette kielivalikoiman. Ja voitte siis näin tämän käyttöliittymän kieltä vaihtaa. Ja sitten voin tästä valikosta valita valiokunnan. Voitte siis katsoa kaikkien valiokuntien istuntoasiakirjoja. Ja tänään katsomme tietysti talousarvion valvontavaliokunnan asiakirjoja. Ja kuten näette, tiedot saadaan dynaamisesti Euroopan parlamentin sisältä ja tässä näette tämän päivän kokouksen ja myös seuraavat kokoukset. Ja voitte myös nähdä aikaisemmat kokoukset. Eli voin esimerkiksi katsoa lokakuun kokouksia tai esimerkiksi vuoden 2010 kokouksia. Oikealla puolella sitten taas näette esityslistan viidenneltä marraskuuta Jokaisen esityslistan kohdan vieressä on plusmerkki. Voitte painaa plusmerkkiä ja näette tällöin esityslistan kohdan sisällön. Tässä esimerkiksi saamme nämä esityslistan kohdan asiakirjat, mutta myös esittelijän nimen ja kaiken tähän esityslistan kohtaan liittyvän. Jos haluamme päästä käsiksi yhteen näistä asiakirjoista, niin silloin valitsemme vain kielen tästä. Voin valita esimerkiksi italialaisen version. Ja näin sitten voimme avata tämän asiakirjan. Tämä on siis asiakirja, joka on annettu ja tarkistettu. Voin lukea tätä asiakirjaa tässä. Minä siis en lataa tätä asiakirjaa laitteelle, niin voin tehdä kuitenkin asiakirjalle mitä tahansa. Voin avata sen toisessa sovelluksessa ja voin, voin äh, myös tallentaa sen tai muuttaa tai äh, interaktiivisesti käyttää sitä. Voin tehdä esimerkiksi muistiinpanoja. Nämä ovat sellaisia sekoja, joita voidaan todellakin tehdä suoraan tässä asiakirjassa voin esimerkiksi alleviivata niin poispäin. Kun olen tehnyt tämän kaiken, voin esimerkiksi jakaa tämän asiakirjan, voin jakaa tämän tiedoston, jota muuten kaikki muutokseni ja alleviivaukseni voin esimerkiksi lähettää avustajalle tai kollegalle jotta hän voi nähdä suoraan, mitä olen tehnyt. Tässä siis tuo asiakirja, joka sitten lähetetään, ja se sisältää kaikki muutoksenne. Tämä on siis tyypillinen tapa käyttää e-meeting-sovellusta. Palaan nyt sovelluks- itse sovellukseen. Ja tietysti voi päästä käsiksi mihin tahansa asiakirjaan, josta keskustellaan kokouksen aikana. Ja sitten oikeassa yläkulmassa on erilaisia valikkoja. Ja minulla on tämä asiakirjan näkymä. Silloin näemme, näemme pelkästään asiakirjat, eivätkä pelkästään, e, eikä enää esittelijöitä. Ja sitten nämä liitteet, tämä on hyvä, ö, hyvä kohta. Ö, jos on viime hetken muutoksia, niin niin voidaan itse asiassa lisätä asiakirjaa tähän kokoukseen. Ja sitten e-committee-linkki, jos klikkaan sitä, niin itse asiassa se avaa vielä, vielä monipuolisemman näkymän. Saatte sieltä enemmän tietoja. E-meeting keskittyy pelkästään – tiettyyn kokoukseen, mutta e-committee sisältää paljon enemmän tietoja, ei pelkästään kokouksesta, mutta myös tässä vasemmalla näette erilaiset valikot, esimerkiksi work in progress, meneillään oleva työ, sitten äh, hyväksytyt asiakirjat ja niin edelleen. Näitä tietoja voit siis, voidaan siis käyttää asiakirjojen valmistelemiseksi, tässä nyt näkyy, näkyy että minun pitäisi vaihtaa mobiililaitteeseen, koska resoluutio on vähän pienempi, joten vaihdan mobiililaitteeseen. Voitte siis nähdä tällaisia, tällaisia mietintöluonnoksia, joita ei välttämättä näy e-meetingissä, mutta ne ovat hyödyllisiä valmisteluksi. Eli voitte nähdä lausunnot, jotka on saatu tähän mietintöön ja voitte saada tietoja myös Legislative Observatorista. Tässä siis näette esimerkiksi, että mietinnöistä, mietintöihin liittyen saattaa tää paljon lisätietoja. Ja tietysti täällä on myös tietoa poliittisista ryhmistä, jotka ovat osa valiokuntaa ja yhteistietoja. Ja tietysti täältä löytyy eri jäsenten nimet ja ö, heidän avustajansa. Eli e-committee nettisivustoa hoitaa valiokunnan sihteeristö. He voivat lisätä lisätietoja ja he voivat myös, näette, tässä, että tässä on linkki restricted area. Sinne voidaan lisätä tietoja, jotka ovat oikeastaan pelkästään koordinaattorin kokouksia varten. Eli tässä siis e-meeting-sovellus ja e-committee. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Ja, vielen Dank. Kiitos. Vaikuttava esitelmä. Ehkä olisi vielä helpompaa, jos ei tarvittaisi eri yhteyksiä ja jos olisi aina täällä. Ja jos Esimerkiksi ähm, verkot, ähm, langattomat verkot olisivat aina hyviä. Esimerkiksi minulla on kotona niin huono langaton verko. Eli hieno sovellus, mutta täytyy sanoa, että minä olen vanhan koulun edustaja. Asiakirjat, joiden kanssa teen työtä, äh, minä yleensä tulostan, jotta voin tehdä niihin muistiinpanoja. Tämä muistiinpano on oikeastaan tässä ydinongelma. Mutta en mitenkään tässä vähättele tätä sovellusta. Kollega Ajala Senner. No se mismo problema, por eso le quería preguntar. Niin, minulla on vähän tämä sama ongelma, siksi halusinkin sitten kysymyksen aikaisemmissa vaiheissa. Ei millään pahalla, mutta ilman mitään salasanojakin päästiin näihin asiakirjoihin ulkopuolelta kokousta varten. Sitten tietenkin nämä intranet-osuudet, ja siellä voi olla ehkä salaisuuksia. Kyllä minä kyllä haluan liittyä tähän, jos pääsen sitten käsiksi niihin salaisiin asiakirjoihin, joita Greslellä on ja joihin meillä ei ole pääsyä. Mutta halusin tästä kysyä, että menitte hyvin nopeasti eteenpäin, kun jo päätettiin siis asiakirjan kieli ja sen jälkeen jotta voidaan muuttaa, niin avataan jostain, ketä missä se on, onko se integroitunut tässä järjestelmässä, vaan pitääkö minun etsiä jotakin safaria tai muuta järjestelmää. Mikä on se arkisto, jossa tämä voidaan muuttaa? Tuleeko se e-meetingin mukana vai pitääkö meidän etsiä se erikseen? Thank you for your question. In fact... Kiitos kysymyksestä. E-meeting kokemus mahdollistaa sen, että saa tiedot käyttöönsä, esimerkiksi tässä e- esityslistan, sitten saa myös muut asiakirjat. Tässä kun avaamme asiakirjan, niin jotta voimme sitten toimia tämän asiakirjan kanssa, voi, tässähän voi vain lukea kyseisen asiakirjan, aivan niin. Mutta jos haluatte ikään kuin toimia vuorovaikutteisesti, käsitellä asiakirjaa, niin sitten pitää avata joku näistä sovelluksista, joita nyt markkinoilla on. Niitähän on tuhansittain. Sen takia emme ole käyttäneet aikaa ja kustannuksia siihen, että lähdemme keksimään pyörän uudelleen. Meillä on paljon jo mukavia sovelluksia olemassa ja ne mahdollistavat monen ja ne ovat lähestulkoon ilmaisia. Esimerkiksi tämä Adobe Reader, tässä vihreä, se on ilmainen ja se on saatavilla mille tahansa laitteelle. Sen takia emme lähteneet investoimaan lisäenergiaa tähän. So I want to complement a little bit what, what my... vielä vähän täydentää sitä, mitä kollegani sanoi kielistä. Teillähän on pääsy kaikkiin niihin kieliin, joilla asiakirja on olemassa tämän e-meetingin kautta. Ei tarvitse siis vaihtaa toisiin sovelluksiin, jotta voisi muuttaa asiakirjan kieltä. Asi- esityslista ja kaikki asiakirjat täällä ovat suoraan saatavilla millä tahansa kielellä tai millä kielellä ne nyt ylipäänsä ovat olemassa. Sí, pero vamos a ver el problema. Niin, mutta minusta tässä on nyt tämä ongelma, että kaikki nämä askeleet, että päästään näihin, näihin kokouksen asiakirjoihin, niin niihin pääsee paljon helpommin kolmella klikillä näiden vanhojen linkkien kautta omalla kielellä ilman salasanoja. Haluaisin siis tietää, millä tavalla tämä tuo meille jotain lisää. Sen lisäksi, että päästään kontvaliokunnan salaisiin arkistoihin yleensähän niihin edes pyrikään, kun ei ne kiinnosta. No jos siellä on jotain tällaista kiinnostavaa, niin sitten voin kyllä tämän ostaa. Mutta en oikein ymmärrä, mitä, mitä enemmän hyötyä tästä on verrattuna siihen, mitä minulle jo nyt on, koska asiakirjoja minulle ei enää jaeta. Niin minähän kolmella klikillä pääsen näille vanhoille sivuille ilman salasanoja. Niin, eli en siis ymmärrä. Kun tässähän on nyt enemmän vaiheita, kuin vertaan tähän aikaisempaan ihan parilla Europarlö valiokunnat, siellä kokousasiakirjat ja kolmella klikillä olen jo perillä. En siis ymmärrä, mikä lisäarvo tässä on. Ellei sitten todella päästä käsiksi salaisuuksien arkkuun. Eli haluaisin siis kysyä, me jotka olemme uusia näissä teknologiakysymyksissä, niin eikö olisi mahdollista, että sitten kunhan nämä asiakkaat kirjat ovat, niin kuin varmaan ne on joku asiantuntija, joka voisi laittaa sellaisen järjestelmän, että yhdellä klikkauksella päästäisiin eteenpäin. Ja mm, jos minun pitää näillä ihme Adobeilla ja Evernoteilla ja muilla tällä pyöritellä, niin emme, emme tästä saa mitään lisää hyötyä. Olisi loogista, että meillä olisi tämä asiakirja e-meetingissä ja sieltä yhdellä klikkauksella – voitaisiin muuttaa asetuksia, eikä tarvitsisi miettiä, mihin nämä sitten arkistoidaan ja niin edelleen, vaan että nämä jatkoaskeleet olisivat automatisoituja. Minusta se olisi aika hyvä, kun nämä kerran ovat ilmaisia sovelluksia, niin meidän pitäisi tarjota tämä mahdollisuus. Gresley ja minä koko päivä täällä tehdään muistinpanoja. Olisi hyvä, jos tämä olisi helpompaa. Minä todellakin pääsen näihin asiakirjoihin helpommin käsiksi vanhalla systeemeillä kuin tällä. Ainoa parannus on tämä salaisuuksien arkku, mikäli siellä nyt sattuu olemaan sellaista, mikä minua kiinnostaa. Tässä valiokunnassa ainakin pannaan kaikki asiakirjat verkkoon saman tien, että ei tässä ole mitään ongelmaa, joten jos tällainen automaattinen muutosmahdollisuus olisi mahdollista, niin se olisi hyvä että se automaattisesti kysyisi, että haluatteko muuttaa jotain, ja sitten vaan klikkaisin, että kyllä, ja tekisikin muutokset ja välttäisin muistiinpano. Ainakin olemme ylpeitä siitä, että kaikki asiakirjat ovat julkisia, ja jos ne eivät jul- ole julkisia, niitä ei saa tätä kautta. Siellä, siellä, äh, niissä tapauksissa pitää mennä sihteeristön kautta. Olkaa hyvä. Yes, indeed, you are completely right. Niin, olette aivan oikeassa. Ensimmäinen versio tästä imaging sovelluksesta. Siinähän ensimmäinen suuri haaste oli, että miten saamme otetuksi käyttöön uuden työskentelytavan. Ihmiset käyttävät erilaisia laitteita ja ajattelimme, että miksi emme tarjoaisi helppoa tapaa saada asiakirjat käyttöön. Toki yhdellä klikkauksella voi mennä asiakirjoihin ja, ja vasta siinä se, mutta mehän luotamme teidän antamanne palautteeseen, jotta voimme parantaa järjestelmää ja saamme lisätietoa. Yksi mielenkiintoinen ominaisuus on se, että jos joku tuo kokoukseen asiakirjan ja sanoo, että nyt tästä täytyy keskustella, en nyt tiedä mikä voisi olla skenaario, mutta sihteeristö sitten menee kopioimaan, printtaamaan ja niin edelleen ja tuo asiakirjasta kopiot kaikille. Tällä välineellä voi ottaa asiakirjan esille eh, tässä luettelossa ja parissa sekunnissa asiakirjaan kaikkien jäsenten käytössä. Tämä on aivan perustoiminto. USB Eli pitää olla tietenkin USB-tikku mukana ja sitten vaikkapa sanomalehdessä tai missä nyt onkaan asiakirjaa ja sitten voi välittää sen kaikkien käyttöön. Just for sharing. Ihan vain jaettavaksi. Toinen palaute, mitä olemme saaneet jäseneltä, oli sellainen, että hän totesi, että hän on kahdessa valiokunnassa, nyt täällä talousarvon valvontavaliokunnassa ja toisessakin valiokunnassa sitten joskus yhtä aikaa pitäisi olla. Sitten kursori voi osoittaa, että vaikkapa Devessä tai budjettivaliokunnassa äh, missä kohtaa kokouksessa ollaan juuri sillä hetkellä menossa. Eli tällä pienellä ominaisuudella pystymme parantamaan sovellusta. Kenties asiakirja on tärkeä, mutta mehän luotamme teidän palautteeseen niin, että voimme lisätä tähän ominaisuuksia ja saamme sillä tuoduksi lisäarvoa, hyödyllisyyttä, aivan niin kuin totesitte. Kommentti ilman mikrofonia. Uh, uh, Haluaisin tähän vain lisätä muutaman seikan. Todellakin sovelluksessa ei ole salaisia asiakirjoja, pelkästään julkisia, mutta kuten kollegani sanoi, voidaan tehdä lisäyksiä. Esimerkiksi kompromissitarkistuksia. Usein on äänestyksiä, joita varten on valmisteltu kompromissitarkistuksia. Ne saatetaan saada melko viime hetkellä, melko lähellä kokousta, ja näitä voidaan sitten levittää e-meetingin kautta jos ne saataisiin aikaisemmin, niin ne voitaisiin tulostaa kaikille. Mutta tämä on mahdollinen tapa käyttää sovellusta. Meidän pitää ehkä tarkastella sitä, miten muistiinpanojen tekeminen voisi olla ö, helpompaa niin, että voitaisiin heti tehdä heti ne muutokset, joita haluaa. Se on kyllä me, meidän suunnitelmassamme mukana. Tämän lisäarvo on, että me annamme teille – suoran pääsyn istuntoasiakirjoihin. Te voitte, voitte pistää lähtösivustoksi tämän e-meeting-sivuston, ja jos menette e-meetingiin, niin sieltä saatte suoraan asiakirjat, ja voitte tietysti internet-selaimeen laittaa kirjan merkin, mitä sivustoa sitten käytettäkään lähtösivuna yleensä selaimessanne. Näin on helpompi loppujen lopuksi saada istuntoasiakirja. Tietysti siitä, riippuu siitä, että mitä te tarvitsette. Mutta e-meetingin kautta voitte käyttää asiakirjoja heti toisin kuin jos ne olisivat paperilla. Niin, anteeksi. Eli siis, jos nyt asetan tämän eh, ikonin tänne alku, alkunäytölle, mihin näistä päädyn? Konto-asiakirjoihini niin espanjaksiko suoraan, vai pitääkö minun ensin laittaa salasanat ja kaikkea tehdä nämä kaikki askeleet? ¿A cuál de los pasos llegó? Mihin vaiheeseen pääsyn, päädyn siis? Tähänkö vai tähän toiseen, mihin pitää laittaa salasana? Um, the application itself. Sovellus itse. Eli jos olen siis, klikkaan esimerkiksi tästä ja lisään tämän tähän kotinäkymääni, niin silloin ö, saan oikopolun tälle omalle ö, desktopilleni. Jos sitten seuraavan kerran klikkaatte tätä, niin olette jo kirjautunut sisään. Eli sinun, teidän tarvitsee kirjautua sisään ja järjestelmä muistaa, missä olette olleet. Järjestelmä muistaa siis valiokuntavalinnan ja kielivalinnan. Mutta siis sisään kirjautuminen tarvitaan muun muassa siitä syystä, että tämä on sisä, parlamentin sisäinen sovellus. Jos päätetään tehdä sovelluksesta ulkoinen, niin silloin tarvitaan vain yksi klikkaus ja päästään suoraan tähän näkymään ilman, että pitää käteetunnuksella ja salasanalla kirjautua. Mutta teknisesti sovellus on parlamentin sisäinen, joten, öm, joten siihen täytyy nyt kirjautua. So, ich sehe, dass die, dass die Frage der Bescheid näin, että istuntoasiakirjojen hankkiminen on nyt siirtynyt uuteen muotoon. Minulle tietysti on tärkeää saada asiakirjat mahdollisimman nopeasti. Jos saan ne vasta istuntopäivänä, niin se ei auta. Tarvitsen ne aikaisemmin. Eli siis kaikki pitää nyt tulostaa itse. Ja näin, että että nyt yritetään siirtää enemmän työtä itse meppien toimistoihin. Minulla kävi toimistossa teknikko ja teknikko sanoi, että minähän tulostan enem, kaksi kertaa enemmän kuin keskivartomeppi. No minä sanoin siihen, että no, kyllä nä, tämä on pakko tehdä näin. Haluaisin tietysti edistyä, mutta Ähm, mutta joskus on vain pakko tulosta asiakirjat. On hienoa tietysti, että tällainen palvelu tarjotaan mepeille ja aion siitä, sitä äh, kyllä tarkkailla, miten paljon asiakirjoja luetaan e-meetingissä ja aion todistaa tämän myös teille. Äh, ja minä, minusta tuntuu jo, että nyt siltä, että luetaan mahdollisimman vähän ja jos tämä on tulos, niin silloin aion kyllä taistella tätä vastaan, sillä, sillä jos asiat, asiakirjat saadaan paperilla, niin silloin varmasti enemmän ihmiset ö, katsovat niitä. En halua olla tässä edistyksen tiellä, mutta tässä sovelluksessa on ongelmana se, että, että pääsy ei ole hyvin yksinkertaista ja sitten muistiinpanen tekeminen on vaikeaa. Ja, ja joskus on niin, että jopa kahdenkin vuoden jälkeen käytän jonkun aikaisemman asiakirjan uudelleen ja näen sitten siinä muistiinpanoni, niin minä löydän jopa kahden vuoden jälkeen paperiasiakirjan, niin sillä minulla on tietty arkistointijärjestelmä, mutta ehkä ö, minun pitäisi sitten arkistointi, jollakin arkistointijärjestelmällä iPadilla löytää asiakirjat. Ehkä voisitte sanoa, ehkä, voi, ehkä voisitte voisitte ottaa huomioon, paljonko mepeillä on sähköpostia inboxissaan. Minulla on inboxissa noin 6000 sähköpostia. Eli kysymys on se kysymys, miten saan järjestystä sähköpostilaatikkoon, niin miten voin löytää aikaisemmat tiedot, joista tiedän, että ne ovat olemassa, ja miten löydän jonkun asiakirjan, jota olen käyttänyt aikaisemmin. En siis todellakaan halua tässä mitenkään edistyksen tiellä, mutta haluaisin sanoa, että aion tätä kriittisesti kyllä tarkkailla. Ehkä olisi järkevää kysyä myös, minkälaista koulutusta jäsenet tarvitsevat Minulle tällainen koulutus olisi ehkä hyvä. Minä olen itse oppinut, itse oppinut tietokoneen suhteen niin, herra Vali, silloin kun te synnytte, minulla tietokoneita ei vielä ole, oli jo. Olen seurannut tätä, tätä esitystä kahdessa muussa valiokunnassa Täällä on esitetty joitakin huomioita. Oma liikkeeni meni tuonne nettiin meillä oli samanlaisia ongelmia. Ehkä voisimme tehdä jotakin ehdotuksia ja voisimme tehdä yhteistyötä niin, että saataisiin vähän paperia pois tältä työpöydiltä. Toki muistiinpanoja aina tarvitaan. Das ist jetzt enttäuschend. Ich dachte, No, tämä on nyt kyllä pettymys. Luulin, että nuoriso kannustaisi meitä täällä Kiitos paljon. Olisiko teillä vielä puheenvuoroalueja? I just want to, to... Haluan vain todeta, että totta kai paperit ovat edelleen olemassa. Sitä ei täysin hyljätä. Nyt on teidän tehtävänne periaatteessa päästään, miten haluatte itse tehdä työtänne yksilöinä ja myös valiokunnassa, valiokuntana. Me tarjoamme tämän välineen käyttöön ja totta kai haluamme jatkokehittää sitä. Me ymmärrämme, että kyseessä on suuri kulttuurinen muutos. Kaikilla on omat työskentelymenetelmänsä käytössä ja me kunnioitamme tätä. ei, sitä ei tarvitse epäillä. Mutta niin kuin tiedätte, uusi kehitys vie meitä eteenpäin, markkinat kehittyvät, meillä on uusia mahdollisuuksia, joista voimme hyötyä. Arvostan sitä, että meillä oli mahdollisuus esitellä väline teille. Kiitos. No, perché ci sono dei tool come... Niin onhan olemassa välineitä, niin kuin kollega varmaan tietää. Google Drive esimerkiksi on mahdollisuuksia tehdä muistiinpanoja paperin käytön välttämiseksi. Ehkä voisimme vähän matkia sitä, mitä tehdään muissa ryhmissä, joilla on enemmän mahdollisuuksia tutkia. Ehkä mekin voisimme tehdä tehokkaampia välineitä. Google on luonut tämän mahdollisuuden muistiinpanoja varten. Ehkä voisimme ratkaista ongelman niille kollegoille, joilla on tarve tehdä muistiinpanoja asiakirjoihin ja näin ratkaista tämä ongelma. Kiitos paljon tästä esitelmästä. Se oli hyvin mielenkiintoinen ja pysymme kyllä yhteydessä teihin, mutta, ähm, mutta haluaisin kuitenkin, että tulostimiin saadaan edelleen mustetta. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää. No niin, ja nyt sitten Kokous on loppunut ja voimme siirtyä koordinaattorien kokoukseen. Kaikki, jotka eivät ole koordinaattoreita, joutuvat nyt lähtemään salista. Kiitos paljon. 17. marraskuuta muistaakseni on seuraava kokous. Kiitoksia ja hyvää kotimatkaa, jos lähdet tänään kotiin.